Il progetto di ordine del giorno di questo incontro. Meillä on päivän esityslista kokoustamme varten. Se on lähetetty teille sähköpostitse jo 20. päivä lokakuuta. Ja meillä on täällä myös eh, valiokuntamme info, josta löydätte käyttävissä olevat kielet. Eilen illalla eh, suhteellisen myöhään minulle ilmoitettiin seuraavaa Puheenjohtaja, eh, herra Calder, tilituomioistuimen puheenjohtaja tulee hiukan myöhemmin. Herra eh, Busek aloittaa kello 9.30 eikä kello 9. Eh, joten nyt voisimme aloittaa esityslistan kohdalla kolme. Kyse on tilien esittelystä vuodeksi 2008. Annankin välittömästi puheenvuoron äh, komission edustajalle herra Filip Tavernille. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, herrat varapuheenjohtajat, hyvät parlamentaarikot, minulla komission tilintarkastajana alkoi työkauteni ensimmäinen tammikuuta ja Tällöin määrättiin myös sisäinen tilintarkistus. 31. maaliskuuta meille määrättiin väliaikainen tilintarkastus ja sitten 31. päivä päätettiin tilinpäätöksestä, jossa on sekä aktiivi- että passiivipuolen samoin kuin tililaskelma, joka on yksityiskohtaisena esitettynä tässä samoin kuin vahvistettu tilinpäätös, jossa on sekä tulot että menot vuodeksi 2008 neljättä kertaa jälleen tehtiin tilinpäätös yritystilinpäätön mukaan. Nämä ovat hiukan erityiset ja tarkoittavat sitä, että tilit eroavat hyvän budjettitilinpidosta. Ja tässä otetaan huomioon ainoastaan vain maksut ja tulot. Nämä vahvistetut tulot vuodeksi 2008 koskevat 39 kokonaisuutta. Siinä on mukana myös yhteisyrityksiä. Meillä on kolme toimistoa tullut lisää, toisin sanoen kemiallisten tuotteiden virasto, energiavirasto ja liikennevirasto, joka on toimeenpanova viranomainen. Ennen kuin Lissabonin sopimus tuli toimeen, olemme tutkineet, miten tämä vahvistettu tilinpäätös toteutuu erityisesti, mitä tulee toisen pilarin viranomaisiin puolustuksen ja satelliittivaltio, satelliittikokonaisuuteen. Mitkä ovat sitten avainluvut vuodeksi 2008? Meillä on 810 miljoonaa toisin sanoen usealla olalla, erityisesti rakennerahastoissa, maatalousrahastossa ja Galileo, siis tutkimusrahastossa on alisuoritusta. Ja sitten lopullinen tulos on 12 686 miljoonaa. Eroa on tapahtunut siinä mielessä, että rakennerahastossa on huomattavasti vähentyneet menot verrattuna eh, jo vuoden 2006 eh, lopussa. Ja eh, vuodiksi 2007, vuoteen 2013 saakka myös ohjelman edistymistä on vähennetty. Meillä on siis 47 1424 000 miljoonaa menoja. Tämä on tästä huomaa selvästi, miten aluepolitiikka erityisesti on eh, kehittynyt. Otetut lainat ovat kasvaneet noin kahdella miljardilla eurolla, eh, joka johtuu maksutaseesta. Aivan lyhyesti voidaan siis sanoa, että vuosi 2008 eh, on nähnyt esimaksettavan osuuden huomattavan kasvun ja vähemmän kuluja on otettu käyttöön. Sallikaa minun ottaa tässä esiin kolme kysymystä, jotka tässäkin salissa on äskettäin käsitelty, nimittäin nettomenot Galileon osalta ja kiinteän omaisuuden varaukset menot johtuvat suoraan siitä, että tilit on valmistettu kansainvälisten yritystilin tarkastussääntöjen mukaisesti. Tilintarkastussäännöt Euroopan tilintuomioistuimessa perustavat IPSAS ja JE IFRS-sääntöihin, aivan erityisesti sääntöihin 3, 5 ja 12, jotka määräävät tilintarkastussäännöistä – ja tämän mukaisesti kaikki kyseisen vuoden maksut ja velat, joita ei ole maksettu, kuuluvat siihen. Erityisesti toiminnat, jotka kuuluvat FEAGAan ja henkilöeläkkeet merkitään maksuina, jotka tullaan rahoittamaan vasta tulevaisuudessa. Ja nämä samat säännöt eivät myöskään mahdollista sitä, että tuloja otettaisiin saatavina tileihin pelkkänä varovaisuustoimenpiteenä. Ja tästä johtuen koko menoosa on suurempi kuin varat. Ja tällöin siis menojen osuus mm, on suurin. Mitä Galileosta voidaan sitten sanoa, hankehan on koko ajan mm, korostanut tutkimushankkeita eikä sen menoja voida eh, kapitalisoida eh, sen ad hoc säännön mukaisesti, jonka mukaisesti eh, julkisen sektorin varat lasketaan. Totta kai olemme työskennelleet legeissä yhteistyössä muiden virastojen kanssa, jotta Galileo varat siirrettäisiin komission käytettäväksi mahdollisimman nopeasti. Ja tämä väliaikainen inventaario, joka kyseisen siirron perusteella laaditaan, mahdollistanee sen, että kyseiset menot pystytään kattamaan. Ja mitä sitten tulee suurien rakennushankkeiden rahoittamiseen, komission asenteen saneille sama normi, joka on tilinpitosäännöissä mukana ja tämän mukaisesti vain laillinen pakotus, pakko, joka on syntynyt ennen tilinpäätöstä, voi aiheuttaa maksujen maksamisen. Me näissä kolmessa kohdassa olemme saaneet innoistu, innoituksen siitä, että noudatamme ehdottomasti julkisen sektorin kansainvälisiä tilinpäätössääntöjä. Ja jos komissio ei näitä sääntöjä noudata, niin sitä arvostellaan luonnollisesti ankarasti. Puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat, sen jälkeen kun olemme saaneet vahvistuksen luotettavuudesta näiden tilien osalta ja olemme saaneet myös kaikki tiedot, joita tilien päättämiseen tarvitaan, artiklan 128 mukaisesti rahoitusasetuksessa. Voin sanoa, että tilit heijastavat uskollisesti Euroopan unionin taloustilannetta kaikissa merkittävissä suhteissa. Vahvistetut tilit vuodeksi 2008 on siis hyväksytty komissiossa rahoitusasetuksen ja voimassa olevien säännösten mukaisesti – kun siirrytään eh, kassakirjanpidosta eh, suorituskirjanpitoon, eh, tämä heistää sekä mm, taloudellisen että mm, kulttuurisen käytöksen muut, käytänteen muutosta. Joitakin parannuksia on mm, vuonna 2008 tapahtunut, eivätkä ne millään tavalla tietenkään vaikuta tilien luotettavuuteen. Komission Tiliosasto työskentelee läheisessä yhteistyössä jatkossakin muiden vastaavien viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin vahvistaa mm, tietojen ehdoton luotettavuus. Joka vuosihan tilintarkastustuomioistuin toimi siten, että voidaan vahvistaa taloudellisen tilanteen oikeellinen kuva. Kiitoksia.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 Haluaisin pyytää teitä kärsivällisyyttä, sillä kertomukseni ei ole valmis. en sano tekstiäni perjantaina, vaan vasta maanantaina ja lentokoneeni piti tulla kello yhdeksäksi Varsovasta tänne, joten minulla oli mahdollisuus tutkia tätä tekstiä vasta maanantai-iltapäivänä. Siitä syystä Haluaisin pahoitella tilannetta ja pyytää teitä pitämään kertomustani yhteenvedonomaisena analyysinä. Se ei ole mikään yksityiskohtainen analyysi tilanteesta. Siis, ja edistystä on tapahtunut budjettikurin suhteen. Siis olemme nyt kohdassa kolme. Emme puhu nyt tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Następuje postęp z punktu widzenia... Niin, edistystä on siis tapahtunut, kun tarkastellaan budjettikuria Euroopan komissiossa. Edistystä on tapahtunut budjetin hallinnassa, kuten myöskin rahoituksen hallinnassa, samoin budjetin suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Olen myös Euroopan komission kanssa samaa mieltä siinä, että meillä on laajoja alueita, jossa nämä konsolidoidut tilit ja konsolidoitu kertomus vuodelta 2008 yhä esittää joitakin ongelmia. Näistä ensimmäinen koskee äh, tilinpitovirheiden virheiden Mara. kulujen valvontaa. Ja alkuperäiset rakennerahastot ja rahastot ovat niitä alueita, jotka edelleen meitä huolettavat. Ensinnäkin virhemäärä ja toiseksi se, että varoja otetaan takaisin. Aiemmissa kertomuksissamme pidimme tätä aluetta epäsäännönmukaiseksi. Ja ymmärrän ne ongelmat, joita Euroopan komissiolla tässä suhteessa on. Usein maiden hallitukset pitävät näitä osioita budjettituloksi. tuloksi Tätä tuloa pyritään lisäämään. Ja sitten näitä osioita kohdellaan ikään kuin budjettiin tulevana tulona. Euroopan komissiolla ei ole oikeastaan tässä minkäännäköistä valvontavaltaa, vaikka tiedämmekin, että Euroopan komissio haluaisi täytäntöönpanna budjettia paremmin. Samalla olemme tietoisia siitä, että neuvoston ja Euroopan komission välillä on mielipideeroja näissä kysymyksissä. Haluaisinkin pyytää, että komission jäsen Kallas vetoaisi Euroopan parlamenttiin, jotta saisi sen tuen taakseen. Haluaisin korostaa tässä sitä, että meidän täytyy arvioida näissä konsolidoiduissa tileissä tilannetta ja haluaisimme saada tällaisen tilannearvion Euroopan yhteisöjen budjetoinnin vaikutusarvion. Lisäksi vielä yksi asia, joka ei todellakaan ole täydellinen. Se koskee ulkosuhteita, ulkotoimintaa. Kaikissa ulkoisissa toimissa meillä virheiden määrä on vähäisempi, mutta siitä huolimatta prosenttiosuus, virheiden prosenttiosuus on suuri ulkoisissa toimissa – Uskoakseni tämä on toinen huolenaihe. Tämä on vaarallinen vyöhyke. Tieteellinen tutkimustyö tällä alalla on kyllä edistytty, mutta juuri kuten kuulimme, meillä on niin kutsuttu meillä on niin kutsutut negatiiviset nettovarat, ja se koskee siis tieteellistä tutkimustyötä. Iaksin suhteen myöskin on ongelmia sen sijaan maatalouspuolella on parannusta nähtävissä, joten haluaisin vedota teihin, jotta eh, pitäisitte näitä kommenttejani eh, alustavina kommentteina, sillä tämä on niin paljon kuin olen ehtinyt valmistella tätä kokousta vasta ilman, että olen saanut täysin analysoida itse tekstiä. Kiitoksia. Sten Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä tilikertomuksesta ja minulla olisi muutama kysymys, erityisesti mitä tulee näihin perusteetta maksettuihin summiin. Meillähän on ongelma, että tämä järjestelmä on hyvin ristiriitainen. Jos nyt katsoo näitä lukuja, niin tietysti meillä on näitä lukuongelmia ja meillä on erityyppisiä tietoja liittyen aina pääosastosta riippuen. Ja siksi viime vuosina tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt uudistuksiin ja haluaisin nyt kiittää, kuinka pitkällä näissä uudistuksissa ollaan ja koska voimme odottaa, että saamme ristiriidattomia tietoja näistä perusteettomasti maksetuista summista. Sivulla 108 on puhuttu siitä, että riskinä ovat nämä erilaiset luvut, Eli milloin me saamme tietoja, joihin voimme luottaa ja jotka eivät ole ristiriitaisia. Sitten summa, joka peritään takaisin. No, mitä oikeastaan pitäisi nyt periä takaisin eri rahastoista ja mitä on oikeasti peritty takaisin, mikä on prosenttiluku. Me olemme kuulleet eri lähteistä, esimerkiksi OLAF-virastosta, että maatalousvirastoista 20 prosenttia varoista on peritty takaisin. Eli jos EU on saanut perusteettomasti varoja, silloin on todennäköistä, että ne saa pitää. Ja tätähän ei, tämä ei voi olla näin. Eli on hienoa, jos saisimme nyt myöhemmin näitä tietoja, eli kuinka suuri prosenttiluku on sen suhteen, kuinka suuri osa näistä summista todellakin peritään takaisin. Ja sitten rakennerahastossa siellä sivulla 106 3,3 miljardia euroa, jotka peritään takaisin, ja 1,58 miljardia sivun 107 ala osassa. No, minun käsitykseni mukaan tämä 1,1 miljardia peritään takaisin. Ja voisitteko selittää, mistä nämä eri summat tulevat, koska nämä koskevat samaa rahastoa ja samaa vuotta? Kiitoksia. Grazie. Onorevole Audi. Kiitoksia sitten Audi. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia herra Tavernille hänen äärettömän täsmällistä esityksestä. Ja sitä paitsi mm, kaikista liitetiedoista, jotka vielä lisäävät tämän tekstin kiinnostavuutta. Ensinnä muodosta vuositilejä ei ole ilmaistu muilla kielillä. Olisiko mahdollista saada ainakin joillakin kielillä asiakirja käännettynä niin, että sitä voisi käyttää hyväkseen mahdollisimman moni parlamentaarikko ja kansalainen. Lisäksi muodosta vielä olen ihmeissäni siitä, että tässä on pitkä äh, aika, äh, jonka puitteissa äh, tilien vastuuvapaus on myönnetty. E, ihmettelenkin, emmekö voisi yhdessä ponnistella, jotta voisimme saada tilien vastuuvapauden yhdessä vuodessa. Käyn tavernin puolen, että saisimme vahvistetut tilit ei puolivälissä heinäkuuta, niin kuin nyt on tapana, vaan saada niitä jo paria kuukautta aikaisemmin, niin kuin esimerkiksi suurissa konserneissa, teollisuusyhtymissä ja muissa, joiden monimutkaisuus ei suinkaan ole pahempi kuin meidän yhteisö on tarpeeksi monimutkainen verrattuna näihin konserteihin. Olisiko tämä siis mahdollista? Siis vuoden 2008 30, 31. päivänä joulukuuta annetut tilit olivat keskellä vaikeata tilannetta annettuja lukea. Ja kiinnittäisinkin huomiota mm, kysymykseen, joka jo viime vuonna esitettiin nettomenoista. Haluaisin kiinnittää huomioon herra Taven siihen, mitä tekninen osasto sanoi. Keskusteltava, näistä aiheista on keskusteltava paremmin. En pysty hyväksymään vahvistettuja tilejä Euroopan unionille siten, että meillä on negatiivinen menopuoli ilmeisesti 50 miljardia euroa, jos oikein muistan, jotka eh, johtuvat jäsenmaiden veloista. Meillähän tällä tavoin varovaisuusperiaatteen eh, mukaisesti tilinpidossa toimitaan. Tilinpitoihin ei oteta jäsenvaltioiden eh, velkoja. En ole näiden asioiden erityistuntia, mutta en ole tästä oikein vakuuttunut. Olen sitä mieltä, että varovaisuusperiaate jäsenmaiden kohdalla, mm, jäsenmaathan ovat kuitenkin maksukykyisiä velallisia, ja kuitenkin tässä kuulee puhuttavan tietystä vajeista, joita jäsenmaissa on. Mielestäni ainoastaan ne sitoumukset, jotka ovat menoissa mukana täytyisi sisällyttää meidän tileihimme. On outoa, että käyttäydytään näin pidättyväisesti mehän jaamme uudestaan budjetin kautta 11 prosenttia. Se, mitä pidämme henkilökunnalle, jää tosin tämän ulkopuolelle. Ehdottaisinkin, että miettisimme eläkerahaston perustamista, joka pakottaisi jäsenmaat huolehtimaan asiasta. Meillä olisi neljä miljardia jaettavan neljän, neljän vuoden ajanjaksolla. Mitähän Euroopan, mitenkään Euroopan unioni saa nämä rahat kasaan. Sitten Galileo-osiosta. Tässä on ensin tutkimus, kirjanpito, tutkimusmenojahan ei voida merkitä tulopuolelle – meidän on siis odotettava tiettyä inventaariota, että voimme tehdä kirjanpidon Galileo-osiosta. Sehän on meidän poliitikkojen tehtävämme. Nämä kaikki täytyy merkitä kirjanpitoon, mutta nämä kysymykset ovat jo alaviitteissä esiteltynä. Ja viimeinen kysymys. Mehän annamme eh, Euroopan keskuspankille eh, tärkeitä eh, takuita, mutta niitä ei ilmoiteta tässä numeroina Haluaisin, että nämä osoitetaan myös tässä. Miten nämä takuut merkitään kirjanpitoon? Eikö ne pitäisi eh, merkitä eh, tuotteina, jotka puuttuvat meiltä, koska eh, keskuspankki ei maksa niitä takaisin. Nämä ovat aika huomattavia summia, ilmeisesti 100-150 miljoonaa euroa on kysymyksessä. Kiitoksia. Ja sitten herra Andreas. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää toverinia tästä esityksestä. Mutta mietinpähän vain, miksi hän allekirjoitti nämä tilit, kun hän ei ollut vastuussa vuoden, vuodesta 2009, vaan Gray oli vastuussa niistä. Joka tapauksessa, kun tarkastellaan nyt tätä ää, lausuntoa, niin huomaan, että Ennakkorahoitus on kasvanut huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Ennakkorahoituksessa on kysymys nimenomaan rahasta, joka on jo budjetista maksettu ulos. Ja haluaisin pyytää Tavernia selvittämään sen, miksi sen osuutta on kasvatettu. Lisäksi haluaisin tietää, onko hän tyytyväinen tästä kokonaisluvusta. Sehän on eri pääjohtajien kertomuksista yhteensä saatu luku. Della Commissione per rispondere. Kiitoksia. Herra Tavernilla komissiosta puheenjohtaja, että hän voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. E, ensin takaisin perinnästä. Viittaisin tässä e, viitteeseen kuusi tilinpidossa, jossa annetaan yksityiskohtaisesti, ehkä liiankin yksityiskohtaisesti, tiedot e, summista, joiden perinnästä on päätetty vuonna, vuodeksi 2008 rakennerahastosta eh, ei monikaan summa kuitenkaan tule näihin tileihin, eh, koska eh, korjaukset tekevät jäsenmaat ja jäsenmaat myös osoittavat näille summille jonkun muun käytön. Ne eivät siis tule kirjanpitoon. Suuri osa täällä mainituista summista ei esiinny kirjanpidossa. Niinpä täällä herra Gresslön esittämät luvut, jotka ovat kahden pitkän ajan jakson kattavia lukuja eh, meidän talousarviossamme. Ne esittävät siis eh, perittäviä summia, mutta eh, komissio ei ole tehnyt päätöstä, miten näitä summia uudestaan käytetään. Ja tämähän selittää suurelta osalta sekannuksen, joka voi alaviitteiden luki, lukiessa tulla. Niin, viime viikollahan jo tilit olivat kaikkien käytössä, teidän ja minun hallitsemien kielten osalta ainakin. Vahvistetut tilit valmistetaan heinäkuuksi. Minulta pyydettiin niitä jo aikaisemmin, kysyttiin voisinko tämän tehdä. Varmasti ne voitaisiin tehdä aikaisemmin. Tämä keskustelu onkin tavattoman hyödyllistä väliaikaisista eh, tileistä, jotka laaditaan eh, maaliskuun eh, puoleen väliin. Ja ne varmasti valmistavat hyvin maaperää keskustelulle, joka tulee olemaan huomattavasti suppeampaa tämän jälkeen ja niiden avulla olisi myös mahdollisuus saada paljon paremmat syvemmät tiedot kuin nyt on mahdollista. En tiedä, onko mahdollista materiaalisesti saada näitä maaliskuun loppuun saakka käyttöön, koska jokaisen hän on valmis, nämä ovat eh, väliaikaiset tilinsä, jotka sitten annamme tilitarkastustuomioistuimille, jotta se antaisi sitä lopullisen lausuntonsa. Ja sitten eh, kriisin mahdollinen vaikutus tileihin. Sanoisin, että kyllä se on mahdollista. Eh, tämä olisi rouva Andersenille vastaus, kun hän kysyi rahoituksesta. Rakennerahoituksessahan Meillä on yhteisrahoitus, mitä tulee eh, unionin rahoitukseen. Eh, toisena osapuolena on siis yksityinen osapuoli, eh, jäsenmaat tai asianomainen alue. Ja useimmiten yhteisön rahoitusosio on pienempi kuin 50 prosenttia. Kriisi on kuitenkin pakottanut jäsenmaat rahoittamaan huomattavalla tavalla ja mahdollisesti, mahdollisesti toistan, niin tässä olisi äh, selitys sille, että on niin paljon viivästyksiä hankkeiden kehittämisessä, vähemmän menoja siis. Rahoja ei ole siis käytetty ja kassassa olevat rahat ovat koko ajan esirahoituksen osioon merkittyä rahaa. Ja tässä olisi mahdollisesti selitys siihen, että esirahoitus vuodeksi vuoden 2008 lopulla ovat huomattavan korkeita summia ja seuraava vuosi on ilmeisesti toisenlainen tässä suhteudessa, suhteessa. Tämähän näemme marraskuun lopulla. Minunhan on mahdollista toteuttaa ainoastaan julkiselle sektorille määriteltyjä tilinpitosääntöjä. Muuta minua arvostelisi tilituomioistuin ja muut asianomaiset elimet, joten neuvonatan työssäni ainoastaan sääntöjä. Meillä on täällä selitykset, jotka selvittävät esimerkiksi jäsenmaiden selkeitä takuja. Emme voi tehdä taseesta pelkkää saatavaa meillä on velkoja, joita rahoitetaan vuosibudjetista. Ja tämä on esimerkiksi Feagan osalta aivan totta, se on ongelma. Tämä ei millään tavoin muuta jäsenmaiden takuita. Komissio on tutkinut uudessa sääntöuudistuksessaan huomattavasti tätä kysymystä. Itsekin osallistuin eh, tähän työhön eh, eläkerahastojen osalta. Eh, tilanne on todella vaikea. Meidän täytyy tietää, miten investoidaan kyseiset rahat, miten niitä hoidetaan. En ole varma, onko meillä edes kaikkia takuita ratkaisuksi, joka taloudellisessa mielessä olisi kaikkein turvallisin meillähän täytyy olla yhteisvastuullisuuden tunne kaikkien 27 jäsenmaan osalta. Ja sitten Galileon osio. Tässä on tapahtunut omaisuuden siirtoja ja se vasta käynnistää saatavat puolen. Galileon osalta näin on vasta vuonna 2011 ja sitten keskuspankin takuut ne on annettu taseen ulkopuolella ja alan otessa ne ovat ne on merkitty sopimuksen mukaisesti. Tiedot täytyykin merkitä alaviitteisiin, ei itse tileihin. Sitten minulta kysyttiin, miksi esitin tilit, kun herra Gre jo on esittänyt väliaikaisen version näistä hän esitti ne 21. maaliskuuta ja tämän jälkeen ryhdyin itse käsittelemään näitä tilejä, tutkin niitä pitkään, keskustelin hänen kanssaan näistä kauan aikaa ja olen aivan mm, vakuuttunut siitä, että väliaikaiset tilit on sääntömukaisesti laadittu. Lopullisiin tileihin on joitakin korjauksia tehty, mutta näinhän rahoitusasetuksessa on määrätty vastasin jo esirahoitus osuuden suuruuden suuruutta koskevasta kysymyksestä. Sehän ei vastaa niitä menoja, joita eh, meillä tilinpäätöksessämme on. Ja sen vuoksi meillä on eh, esimerkiksi tänä vuonna huomattavan korkea tulos joissakin kohdissa. Eh, olen tyytyväinen, olen suhteellisen tyytyväinen, koska meillä on kaikista tärkeistä osioista tässä oikeat tiedot, niin kuin sanoinkin, eikä minulla ole minkäänlaista halua ryhtyä perumaan nimikirjoitustani, jonka tilien, joilla tilit allekirjoitan. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Kaksi kysymystä vielä, koska näihin nyt ei vastattu. Niin nyt olla kuulostaa jälkiviisalta, mutta mitä tulee tähän esirahoitukseen? Mehän tiedämme tästä kertomuksesta, että rakennerahastoista vuoden 2008 maksut olivat 11,8 miljardia, 11,7 miljardia oli es- esirahoitusta. Eli tämä ongelma on todellakin vakava. Ja nyt kun tiedetään, että tämä valiokunta on vastustanut sitä, että komissio on muuttanut sääntöjä, eli esirahoitusta voisi antaa nyt sataprosenttisesti. No sehän ei ole enää mitään esirahoitus silloin, vaan se on silloin maksu ennen kuin jotain ylipäänsä saatetaan alkuun tai edes on mitään hahmoteltu. Eli tämä on ongelma, johon meillä täytyy puuttua tulevina vuosina. Eli näihin asioihin halutaan puuttua tästä esirahoituksesta. Me olemme jo pitäneet tätä silmällä ja tietysti meillä on tässä nyt huomisen ongelma. Ja me halusimme tähän puuttua ja varmastikin meidän täytyy vielä hyvin perusteellisesti palata tähän kysymykseen. Sitten vielä nämä takaisinperinnät. Vielä kerran haluaisin kysyä, että tämä uusi järjestelmä, joka liittyy takaisin perisämisiin ja josta pitäisi sopia tuomioistuimen kanssa. No, kuinka pitkällä tässä ollaan? Voisiko tuomioistuimesta joku kertoa tästä, kuinka pitkällä ollaan ja milloin voimme odottaa ristiriidattomia maksuja? Sitten kysymys. Tämä on meille avain kysymys, koska 10 prosentin väärin maksettujen varojen kanssa. Siihen me emme voi tyytyä, sehän on 4 miljardia vuodessa. Ja sitten meidän täytyy katsoa, kuinka paljon tosiaan saadaan takaisin. Eli nämä kysymykset ovat meille tärkeitä. Ja olisi edistystä, jos saisimme jotain tilastotietoja jäsenvaltiokohtaisesti, kuinka paljon jäsenvaltiot maksavat takaisin ja kuinka paljon heidän pitäisi maksaa kokonaisuudessaan takaisin. Eli se olisi jo edistystä ja siksi pyytäisin, jos voisimme saada tällaisia tilastotietoja. Siitä olisi meille apua, kun käsitemme näitä takaisinperintäkysymyksiä. Vastustan sitä, että kaikkia kohdellaan tasapäisesti, koska osa tekee töitä ja toiset eivät. Eli meidän täytyy katsoa, missä kohtaa näitä ongelmia on. Eli tässä siis nämä kaksi kysymystä eli tämä takaisinperintäjärjestelmä, kuinka pitkällä siinä ollaan. Ja sitten vielä nämä tilastot jäsenvaltiokohtaisesti, eli kuinka paljon siellä näitä ilmiöitä esiintyy. Eli varojen käyttö muihin hankkeisiin ja muut tämän tyyppiset kysymykset. Kiitos. Kiitoksia. Aivan lyhyesti investointipankin takuista. Näin kyllä luvun 17 miljardia, mutta kysymykseni koski sitä, miten takuut maksetaan takaisin, koska kansainvälisillä maailmanmarkkinoilla maailmanmarkkinoilla korko on 0,7 prosenttia, joten 17 miljardista tämä olisi yli 4 miljoonaa, joten tällä tavoin takuissa menetetään. halusikin esittää kysymyksen ainoastaan tilinpidon kannalta. Ei, ei minulla ole sinällään mikään ongelma, merkitäänkö tileihin äh, tämä äh, meno, tai on, sehän on oikeastaan äh, tukea, jota annamme investointipankille. Herra Tarjan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva Gressle, esirahoitus ja yhteisrahoitus esirahoitushan tulee kassasta ja se eh, merkitään menoihin. Eh, merkitään siis summa maksettavaksi. Yhteisrahoitus eh, merkitään perustilinteko, jossa ilmoitetaan tietty prosenttimäärä, jonka alle jäävät summat esirahoitetaan. Tällä tavoin täällä on kassavirta toisaalta ja toisaalta sitten menot. Nämähän ovat aivan eri käsitteitä. Ja sitten takaisin perinnästä. Sanotte tässä 10-12 prosenttia, joka olisi tarkastuslausuman antama erehdysprosentti ja mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että tämä erehdysprosentti on nähty tilintarkastustuomioistuimessa rakennusrahoston osalta kaikissa jäsenmaissa, ei yhdessä jäsenmaassa tai joissakin jäsenmaissa. Tämä on näyte, jota tilastomenetelmien mukaisesti voidaan soveltaa. Näin on osoittautunut. Ei sitä minkään tiettyyn maahan sovelleta. Ja jos haluatte maita koskevat eh, tilastotiedot ne ovat vasta eh, rakennerahastojen eh, vuositileissä, ei näissä papereissa. Näitä tilastoja ei mm, voida liittää tilituomioistuimen papereihin, koska niitähän tilituomioistuin ei koske. Se ei puhu jäsenmaiden omista osioista. Ymmärrän kyllä takaisin perittää koskevan huolenne. Työstämme tätä kysymystä mm, ja komissiohan tekee mm, tiliä siitä, miten rakennerahasto rahoista on päätetty 21. ensimmäinen päivä lokakuuta se on antanut yhden selonteon ja tammikuussa tulee antamaan toisen. Kyllä te tulette aivan yksityiskohtaisesti näkemään, miten kukin jäsenmaa rakennerahastojen osalta on toiminut, mutta me emme ota näitä kirjanpitoon komission tasolla tarkoitan lukuja, joita jäsenmaat ovat käyttäneet, vaan kokonaissumman, joka yhteisössä on mennyt. Minusta tuntuu, että kyllä me investointipankille annamme tässä pienen lahjan, koska emme ota huomioon takaisin perinnässä korkoja. Tämä perustuu sopimukseen, se perustuu aikaisempaan oikeuskäytäntöön, jota me emme kykene kerta kaikkiaan muuttamaan se täytyisi toimeenpanevan vallan toteuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten herra Andreas, rouva Andreas. Thank you, Chairman. I come back to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Palaan vielä esirahoituksen ja haluaisin, että kiinnittäisitte huomioon siihen, että 45 prosenttia tuloista koostuu siitä ja 33 prosenttia koko budjetista. En voi hyväksyä sitä, että Vern kertoo meille että esirahoitus ei millään tavalla vaikuta menoihin. Kyseessähän on itse asiassa menot, jotka on maksettu etukäteen ja meidän täytyy olla huolellisia sen suhteen, että meillä on dokumentaatio sen, sen suhteen, että rahat on käytetty huolella. Kyse on valtavasta määrästä rahaa ja se on käytetty sellaisilla aloilla, joissa Tuomioistuin on löytänyt eniten virheitä, eli rakennerahastoissa ja maaseudun kehityksessä. Näin uskoakseni me emme voi jättää huomiotta tätä asiaa ja todeta, ettei sillä ole mitään vaikutusta kuluihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kun on enemmän aikaa, niin tulee enemmän ajatuksiakin ja haluaisin kiittää näistä vastauksista, mutta kuitenkin haluaisin viitata siihen, että ne, jotka ovat yrittäneet tehdä tätä työtä vähän vakavammin. No, puhun nyt itsestäni ja meistä siis kollegani. Eli mitä lukuja on missäkin asiakirjassa? No, esimerkiksi rakennerahastuskertomus vuodelta 2008 ei vielä ole ilmestynyt, ja se tekee työstämme aika hankalaa. No meillä on tietenkin tämä vuosittainen toimintakertomus. Siellä on tilastotietoja näistä virheprosenttilukumista eri jäsenvaltioista. No jos nyt käy läpi nämä 300 sivua ja löydän tämän yhden sivun, niin se on kyllä jo aika hyvä saavutus. No sitten rakennerahastuskertomus. Jos puhutaan lukupuolista avusta, niin en tiedä mistä ne tiedot löytyisivät. Meillä on näitä pääjohtajien vuosikertomuksia, ne ovat yli 3000 sivua pitkiä. Ja mehän tiedämme, että siellä on hyvin paljon tietoja kätkettynä sinne johonkin rivien välille. Ja tarkoituksena ei ole kai kuitenkaan uuvuttaa meitä tällaisen valtavan tietomäärän alle. Eli haluaisin saada jonkinlaisen kokonaisnäkymyksen näistä takaisinperinnöistä. Eli nyt komissio voisi kuitenkin auttaa meitä tässä työssä ja toimittaa meille tiiviisti näitä tietoja. Sillä tavalla voimme käyttää niitä ja voimme jäsenvaltiokohtaisesti nähdä, missä ongelmia on. Ja pyytäisin, että kollega Liberatski ottaa huomioon tämän pyynnön. Jos me emme etene näissä kysymyksissä, silloin EU:ssa ei ole kunnolla toimivaa hallintoa ja sitähän me haluamme. Me haluamme auttaa jäsenvaltioita ja komission pitää hoitaa myöskin tehtävänsä. Eli sen on huolehtava siitä, että sääntöjä noudatetaan EU:ssa. En nyt ole ihan tyytyväinen tähän vastaukseen. Kaikkiin, kaikkiin asiakirjoihin ei aina ehdi tutustua ja siksi pyytäisin, että nämä kaikki luvut toimitettaisiin meille vielä kerran erityisen tiiviissä muodossa. Sama tekevään missä muodossa tai miten, mutta meidän pitäisi saada kaikki nämä tiedot yhdessä yhdellä paperilla. Ja tiedämme, että myöskin tilintarkastustuomioistuimella on tämä sama ongelma. Prego, onorevole Dziękuję bardzo. Zgodnie z przewidywaniami najwięcej naszej emocji oczywiście. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten oletimmekin, rahasto ja rakennerahastot ovat kaikkein tärkeät, tärkeimmät kysymykset tässä. Ja haluaisin, että komissio pohtisi seuraavaa pyyntöä. Yhtäältä Meillä on yksinkertaistuksia, kun tarkastellaan hankkeiden esirahoitusta. Meillä on yksinkertaistuksia päätöksentekoprosessissa. Ja jäsenvaltioiden hallituksilla on enemmän vastuuta. Kyllä on aivan totta, että jäsenvaltiot käyttävät tuloita tulee tästä yksinkertaistamisesta, käyttävät sen budjettitulona vähentääkseen budjettinsa alijäämää. Muussa tapauksessa meillä olisi tässä ylijäämä. Kuitenkin tiedämme myös, että tiettyjen budjettirajoitusten vuoksi jäsenvaltiot eivät hyödynnä niiden osuutta ja edunsaajat eivät tätä rahaa käyttöönsä. Näin tällaisen rahan, käyttämättömän rahan määrä vain kasvaa. Tiedän, että Meillä on ongelmia tässä suhteessa ja komissiolla on ongelmia suhteessa neuvostoon. Ja tästä syystä haluaisin vielä kerrata sen ongelman, joka esitettiin aiemmin. Komission jäsen Kallas, hyvä pääjohtaja, eikö meidän pitäisi ottaa myös huomioon se, mitä edustaja Gressle on todennut? Meidän tulisi analysoida sitä, voimmeko kuroa umpeen tämän Viven rahoituksessa. Nyt on todella oikea aika toimia. Haluaisin saada vastauksen tähän kysymykseen. Prego, signor Kiitoksia, herra Tavia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Esirahoituksen määrä on helposti selvitettävä. Mehän olemme uuden lainsäädäntökauden alussa – 2007-2013 ja vuoden 2008, siis toisen vuoden eh, hyvin pitkältä ajalta oleva eh, luku on aivan normaali eh, tässä vaiheessa on aivan selvää, että esirahoitus, vuosille 2007-2013 on korkea luku, koska aika, jolloin nämä varat käytetään, on tosi pitkä aika. Tämä on ihan tosiasia. Tulemme maksamaan mahdollisesti kymmenen vuoden jälkeen vielä eh, tästä projektista, kun se on jo päättynyt, niin että vuonna 2013 maksujen osalta ei olla suinkaan päästy päätökseen. Tänäkin päivänä vielä eh, tilintarkastustuomioistuin, joka pian lausuu kantansa, eh, on tehnyt näytteen rakennerahastoista, joka muodostuu maksuista, jotka koskevat vuosia 2000-2006. Tätä ajonjaksoa on ymmärrettävä, että tässä on hyvin eh, suuri time gap eh, rakennerahastojen osalta, eh, mitä tulee poliittiseen päätöksentekoon, rahojen maksamiseen ja niiden käyttämiseen paikan päällä joka vasta voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun päätös on tehty. Nyt vuonna 2008 loppuvaiheessa oltiin vielä liian varhaisessa vaiheessa, jotta olisi voitu sanoa kaikkea kaudesta 2007-2013 Totta kai Rova Gressle, olen sitoutunut antamaan teille kaikki ne lukutiedot, joita olette mm, joutunut etsimään. Herra Liberaski, hallitukset eivät rahoita yhteisrahoituksena tai on mahdollisesti vaikea löytää yhteisrahoitusta. Merkitsisikö tämä, että esirahoitusta ei makseta takaisin. Näin ei voida sanoa, mikään ei puolla sitä, että näin voitaisiin sanoa. Tässä on sovellettava vain ahtaasti sääntöjä ja hankkeiden toteutusta seurataan hyvinkin läheisesti. Tilintarkastustuomioistuin pitää äärimmäisen tärkeää, että näin tehdään. Tietysti perussäännösten perusteella, niiden sään, päätösten perusteella, joita komissio on tehnyt, joita neuvosto on tehnyt, ja joiden mukaisesti jäsenmailla on ö, mahdollisuus antaa uusiin hankkeisiin niitä rahoja, joita ne keräävät sellaisista hankkeista, joihin ne eivät ole, ole täysin tyytyväisiä. Komissio ei kerää näitä varoja takaisin, vaan jäsenmaissa on kokonainen säädösjoukko, jonka mukaisesti varat osoitetaan uusiin tarkoituksiin. Grazie. Abbiamo finito. Kiitoksia. Olemmekin saaneet työmme ajoissa päätökseen. Ja toivotan tänne tervetulleeksi herra Calderan eh, tilintarkastustuomion eh, pääjohtajan. Mm, meillähän on vielä mahdollisuus kuulla herra Caldera eh, kaikessa rauhassa, sen jälkeen kuulla herra Kallasta, Liberaskia ja muita ja aloittaa keskustelu. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron herra Calderalle kerron, että perjantaina sain, niin kuin oli jo puhetta, asiakirjat, jotka koskevat vuotta 2008. Ja haluaisin sanoa henkilökohtaisesti, että tämä on erinomaisesti tehty työ. Tilintarkastustuomio on todella tehnyt hienoa työtä. Siinä on paljon kiintoisia ajatuksia ja ehdotuksia jotka mahdollistivat onnistuneen työn tälle vuodelle. Voimme myös pohdiskella analyysiä, jonka tilintarkastustuomio on tehnyt joidenkin kriittisten näkökohtien osalta. Analyysi on aivan yksityiskohtainen. Siinä käsitellään rakennerahaston eri menoja, kuljetussektion tutkimuksen ja niin edelleen aiheuttamia lisämenoja jäsenmaissa – käsittelemme myös eh, humanitaarista apua ja muita tämän kaltaisia kysymyksiä. Meidän valiokuntamme saa tästä paljon materiaalia työhönsä. Eh, totta kai on oleellista, että perustamme työmme tähän tilintarkastustuomioistuimen eh, lausumaan. Tilintarkastustuomioistuimen on voitava tehdä työtään täysin itsenäisesti, täysin riippumatta Euroopan unionista – koska taloudenpitoahan kansalaiset seuraavat erittäin tarkasti. He haluavat nähdä, miten rahoja käytetään. Me emme siis ole täällä ainoastaan toimielinten välissä kokouksessa, vaan jäsenmaat ovat koko ajan paikalla. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja De Magistris näistä ystävällisistä sanoista. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on todellakin kunnia tänään esitellä teille valiokunnassanne Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varahoitovuodelta 2008 sekä vuosikertomus Euroopan kehitysrahastoista. Tämä on ensimmäinen tilaisuus minulle puhua teidän valiokunnallenne ja tavata sen kaikki jäsenet. Ja siitä syystä haluaisin hyödyntää tätä tilaisuutta – ja onnitella teitä valinnastanne ja teitä, Luigi Di Magistris, siitä, että teidät on nimitetty puheenjohtajaksi. Tämän vuoden vuosikertomus laadittiin, kuten tiedätte, olosuhteissa, jotka poikkeavat voimakkaasti edellisistä vuosista. Vuonna, vuosi 2008 tullaan pitkään muistamaan tapahtumista, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla kaikkiin jäsenvaltioihin ja EUn talousarvioon. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksella lausunnoilla on entistäkin tärkeämpi tehtävä. Ne ennen kaikkea palauttavat mieliin jatkuvat ongelmat varainhoidossa ja ne haasteet, joita meillä edelleen on jäljellä, se ongelmien ratkaisupyrkimykset. Palaan näihin asioihin puheeni loppupuolella. Kun olen esitellyt teille ensinnäkin tämän vuosikertomuksen ydinsisällön. Lyhyesti meillä on neljä keskeistä viestiä tämän vuoden vuosikertomuksessa. Ensinnäkin eu tilit ovat luotettavat jo toista vuotta peräkkäin. Toiseksi säännönvastaisuuksien määrä on viime vuosina yleisesti ottaen vähentynyt, varsinkin siitä syystä, että budjettihallinto on parannettu, mutta säännönvastaisuuksia esiintyy silti aivan liikaa, varsinkin kohesiopolitiikassa. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmat suositukset jäävät yhä voimaan. Ja lopuksi yksinkertaistaminen on edelleenkin etusijalla, mutta sitä täytyy soveltaa taiten. Käsittelen nyt lyhyesti jokaista näistä neljästä osa-alueesta. Ensinnäkin puhun tilien luotettavuudesta. Jo toista vuotta peräkkäin tilintarkastustuomioistuimen lausuma ei sisällä huomautuksia tileistä. Lausumassa todetaan, että tilinpäätös antaa oleisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot Euroopan yhteisön taloudellisesta asemasta 31. päivä 12.2008, kuten myöskin näiden toimien tuloksista ja rahavirroista. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tilinpäätös olisi täydellinen, eikä myöskään sitä, että järjestelmät, joita on käytetty, olisivat virheettömiä. Itse asiassa tilintarkastustuomioistuin painottaa, että kiisanpitojärjestelmissä esiintyy useita puutteita, jotka heikentävät ja vaarantavat taloudellisten tietojen laadun. Vaikka nämä puutteet eivät olekaan johtaneet siihen, että olisi jotain materiaalisia virheitä, kuitenkin komissio pitäisi kiinnittää huomiota näihin virheisiin, jotka tilintarkastustuomioon on, äh, tilintarkastustuomioistuin on havainnut. Toinen keskeinen viestimme koskee sitä, että sääntöjenvastaisuuksien määrä on viime vuosina yleisesti ottaen vähentynyt siitä syystä, että budjettihallinto on parantunut. Siitä huolimatta kuitenkin että tämä riski on tietyllä aloilla liian korkea. Edestävuosien tapaan mm, lausuma ei sisällä huomautuksia tuloista ja sitoumuksista. Maksujen kohdalla tilanne on kuitenkin edelleen vaihteleva ja tilanne on vuosien mittaan jonkin verran muuttunut. tämä lausuma ei sisällä mitään huomautuksia koulutuksesta tai kansalaisuudesta ja niihin liittyvistä menoista eikä hallinto- ja muista menoista. Näillä aloilla tuomioistuin on sitä mieltä, että virhetaso on alle 2 prosenttia. Koulutuksen ja kansalaisuuden kohdalla tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että suuri osa vuoden 2008 maksusta oli ennakkomaksuja. Ja näihin liittyy hyvin vähän ehtoja ja tämän seurauksena niissä esiintyy suhteellisesti vähemmän virheitä kuin väli- ja loppumaksuissa. Tämä järjestelmä arvioidaan kuitenkin edelleen ainoastaan osittain vaikuttaviksi. Hallintomenojen osalta sitten taas toisaalta havaittiin, että järjestelmät oli edellisten vuosien tapaan pantu täytäntöön varahoitoasetuksen vaatimusten mukaisesti. Kun puhutaan maataloudesta ja luonnonvaroista, tuomioistuin ensimmäistä kertaa huomautuksen sisältävän lausuman. Siinä todetaan, että maksut olivat olennaisilta osaltaan laillisia ja asianmukaisia. Ensimmäistä kertaa tuomioistuin on sitä mieltä, että tämän ryhmän kokonaisvirhetaso oli alle 2 prosenttia ja vähempi siis kuin aiempina vuosina. Siitä huolimatta maaseudun kehittämiseen liittyvissä maksuissa arvioitu virhetaso on edelleen kuitenkin yli 2 prosenttia, vaikka se onkin laskenut. Maaseudun kehittämisen alan valvontajärjestelmissä esiintyvillä puutteilla oli varsinkin merkitystä maatalouden ja luonnonvarojen alan järjestelmistä tehtyyn yleisarvioon. Ja järjestelmät olivat osittain vaikuttavia siitä huolimatta, että tuomioistuin havaitsi, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa edelleen tehokkaasti sääntöjen vastaista menojen riskiä. Tuomioistuimen lausuma talous- ja rahoitusasioista koskevasta toimintalohkoryhmästä sisälsi niin ikään huomautuksia, koska kuudenteen tutkimuksen ja teknologian kehittämiseen puiteohjelmaan liittyvissä tapahtumissa havaittiin virheitä. Kun sitten puhutaan kohesiopolitiikasta, tutkimuksesta, energiasta ja liikenteestä sekä yhteisön ulkopuolelle suunnatusta tuesta, niin tuomioistuin on sitä mieltä, että se antaa edelleenkin kielteisen lausuman ja toteaa, että virhetaso oli edelleen olennainen, vaikkakin vaihteleva. Toiseksi suurin politiikan ala, joka edustaa miltei kolmasta osaa budjetista, sisälsi eniten virheitä tuomioistuin arvioi, että ainakin 11 prosenttia koko korvauksista olisi pitänyt jättää korvaamatta. Kuten aiemminkin, tuomioistuimen havaitsemat virheet liittyvät kaudella 2000-2006 toteutettujen koheesiopolitiikan alan hankkeiden väli- ja loppumaksuihin. Suurin osa näistä virheistä liittyy tukikelpoisuusvirheisiin. Esimerkiksi hankkeet eivät täyttäneet tiettyjä rahoitusehtoja ja sitten vakaviin laiminlyönteihin hankintasääntöjen noudattamisessa. Komissio on aiemmin vastauksissaan väittänyt, että oikaisu- ja perintämekanismit voisivat lieventää näiden virheiden vaikutusta. Siitä huolimatta komissio ei kuitenkaan pysty osoittamaan todeksi tätä, koska jäsenvaltiot eivät usein tarjoa sille riittävää tietoa rahoitusoikaisusta ja ja koska on yhä edelleen liian varhaista mitata sitä vaikutusta, joka parhaillaan toteutettavilla toimilla, joiden tarkoituksena on vahvistaa komission valvontaroolia, on. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa jäsenvaltiot korvasivat tukeen oikeuttamattomia menoja uusilla maksuilla, jotka nekään eivät oikeuttaneet tukeen, koska ennakkotarkastukset eivät olleet riittäviä. Esimerkki kertomuksessa koskee hallintoviranomaista, joka korvasi yhden komission hylkäämän Euroopan hankkeen toisella hankkeella, jonka ilmoitetut menot olivat 5,7 miljoonaa euroa. Tämäkään hanke ei oikeuttanut tukeen, koska oli tiedossa, että se ei saavuttanut hanketavoitteitaan. Kohesiopolitiikan alalla kaikki maksut kaudella 2007-2013 olivat ennakkomaksuja ja niihin liittyy hyvin vähän ehtoja. Tästä syystä on liian varhaista sanoa, onko sääntöjen muutos tai valvontajärjestelmän muutos kaudella 2007-2013 vaikuttanut myönteisesti virheiden määrään väli- ja loppumaksuissa. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin huolestuneena pannut merkille sen, että Jäsenvaltioiden järjestämä kuvausten sääntöjenmukaisuuden arvioinnin ja tarkastusstrategioiden hyväksynä on viivästynyt, ja tämä on hidastunut puolestaan talousarvion toteuttamista. Vuoden 2008 lopussa jäsenvaltiot olivat tunnustaneet, että 38 prosenttia asiakirjoista olivat, oli esitetty liian myöhään. Kun puhutaan tutkimuksesta, energiasta ja liikenteestä, tilintarkastustuomioistuin on todennut, että vaikka virhetaso on edelleen oleellinen, niin komission toteuttamien välittömien korjaavien toimenpiteiden avulla virhetaso on kyetty alentamaan. Edellisten vuosien tapaan virheet liittyvät varsinkin siihen, että kuudennen puiteohjelman tutkimushankkeiden yhteydessä korvattiin henkilöstömenoja ja välillisiä kustannuksia, jotka eivät oikeuttaneet tukeen. Yksi syy tähän on ollut se, että säännökset ovat olleet monimutkaisia ja tukikelpoisuuskriteereitä on lukuisia. Lisäksi edunsaajien kyettävä osoittamaan, että menot ovat todenmukaisia. Tuomioistuin arvioi valvontajärjestelmien olevan ainoastaan osittain vaikuttavia ja esimerkiksi Edunsaajan tukea varten esittämiin menoilmoituksiin on liitettävä riippumattoman tarkastajan antama tarkastuslausunto. Siitä huolimatta tuomioistuin havaitsi virheitä lähes puolessa niistä menoilmoituksista, joista oli annettu huomautuksia sisältämätön lausunto. Lisäksi Vaikka komissio on laajentanut huomattavasti jälkitarkastusten alaa, vain vähäisiin perintätoimiin on ryhdytty vuoden 2008 loppuun mennessä eikä mitään seuraamuksia ole määrätty. Sitten yhteisön ulkopuolelle suunnattu tuki ja kehitys- ja laajentumisasiat. Näissä tuomioistuin toteaa, että maksussa virhetaso oli oleellinen, kuten aiempinakin vuosina tuomioistuin havaitsi tapauksessa menot eivät oikeuttaneet tukeen ja todentava aineisto puuttuu, kuten myöskin hankintamenettelyssä oli sääntöjen vastaisuuksia. Asianomaisten pääosastojen käyttämät järjestelmät havaittiin edelleen ainoastaan osittain vaikuttaviksi Huomattiin myös, että täytäntöönpanoelimen kohdalta löytyi puutteita. Ja näitä rahoitetaan myös Euroopan kehitysrahastosta. Äh, Muilla aloilla puutteita havaittiin lähinnä jälkitarkastuksissa ja sisäisessä tarkastuksessa. Yleisesti ottaen virhetasot ovat laskussa, koska talousarvion hallinnassa on tapahtunut parannusta, mutta säädösperusat ovat edelleen monimutkaisia ja joissain valvontajärjestelmissä on edelleen ongelmia. Kysymys onkin, millä tavalla sääntöjen vastaisten maksujen määrää voidaan edelleen vähentää? Ja tilintarkastustuomioistuimen vastauksessa on kaksi osaa. Valvontajärjestelmien vaikuttavuutta on lisättävä ja sääntöjä ja säännöksiä on tarvittaessa yksinkertaistettava. Sitten kolmas keskeinen viesti vuosikertomuksesta, eli valvontajärjestelmien vaikuttavuuden lisääminen. Tilintarkastustuomioistuin on aiempina vuosina esittänyt järjestelmien parantamissuosituksia, jotka ovat edelleen päteviä. Ne on nähtävä jatkuvana prosessina, jossa kestää aikaa ennen kuin toimenpiteitä voidaan pitää vaikuttavina. Ensisijaisesti pitäisi käsitellä puutteita, joita tilintarkastustuomioistuin on havainnut suurimmilla ongelma-aloilla, ja toin juuri edellä useita niistä esille. Erityishuomioita olisi kiinnitettävä siihen, että mekanismeja, joiden tarkoituksena on korjata virheitä rahoitusoikaisujen ja takaisinperinnän avulla, parannettaisiin edelleen ohjelmakauden 2000, 2006 päättämistä silmällä pitäen. Komissio on edistynyt huomattavasti viime vuosina EU-menojen valvonnan parantamisessa, mutta se voisi tehdä vielä enemmän. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio jatkaa toimiaan, joiden avulla pyritään varmistamaan ja osoittamaan pääosastojen valvontajärjestelmien vaikuttavuus. Vuotuisissa toimintakertomuksissa ja lausumissa esitettävien valvontajärjestelmien arviointien yhdenmukaisuudessa on parantamisen varaa – ja arviointien olisi paremmin ilmennettävä paremmin annettuja varaumia ja rahoitusoikaisuista sekä takaisinperinnästä annettavien tietojen laatua olisi parannettava. Lisäksi komission pitäisi jatkossa pyrkiä hyödyntämään varmuuden hankkimisessa kaikkien jäsenvaltioiden vuotuisia yhteenvetoja ja ennakkotarkastuslausumia sekä omaehtoisia aloitteita, joita ovat tehneet tietyt jäsenvaltiot ja ylimmät tarkastuselimet. Komission on myös edelleen seurattava, miten yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomisesta laaditun toimintasuunnitelman tukitoimenpiteet vaikuttavat virhetasoisiin rahoitusoikaisuihin ja takaisin Näin voidaan varmistaa, että toteutetut toimet todella lisäävät valvontajärjestelmien vaikuttavuutta. Komission tulisi saattaa päätöksen tutkimuksensa, joka koskee valvonnan kustannuksia ja hyötyä eri toimintalohkoilla – ja näin olisi helpompi määrittää, millä toimintalohkoilla nykyisten valvontamenojen avulla voitaisiin saavuttaa enemmän. Ja lisäksi voitaisiin yksilöidä tapaukset, joissa valvonnan kustannusten ja hyötyjen välillä ei ole mahdollista saavuttaa asianmukaista tasapainoa, ja joissa näin ollen olisi harkittava ohjelmien tai järjestelmien tarkistamista. Tällaisten tarkistusten yhteydessä Lainsäädäntöviranomaisten ja komission olisi tutkittava, miten valvontajärjestelmät voitaisiin määrittää uudelleen pikemminkin tuotosten kuin panosten kautta. Toisin sanoen tavoitteeksi ei pitäisi asettaa suoritettavien tarkastusten lukumäärää, vaan olisi pikemminkin vahvistettava sääntöjen vastaisuuksia koskevan jäännösriskin, eli hyväksyttävän virheriskin taso, johon järjestelmän avulla pitäisi päästä. Sääntöjen vastaisuuksien määrä ei kuitenkaan voida vähentää rajattomasti valvontajärjestelmien vaikuttavuutta lisäämällä. Ja siksi käsittelenkin nyt vuosikertomuksen viimeistä viestiä, eli jatkuva yksinkertaistamisen tarve. Useilla aloilla, joilla tilintarkastustuomioistuin raportoi edelleen korkeista virhetasoista, virheet ovat seurausta liian monimutkaisista säännöistä ja säännöksistä. Siksi yksinkertaistaminen on edelleen ensisijaisen tärkeää toimintaa. Tilintarkastustuomioistuin korostaa tarkastuslausumassaan, että oikeudelliset vaatimukset, esimerkiksi tukikelpaisuussäännöt, ovat monimutkaisia tai epäselviä aloilla, joilla tilintarkastustuomioistuin on havainnut virhetason liian korkeaksi. Yksinkertaistaminen olisikin asetettava etusijalle juuri näillä aloilla. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin korostanut useaan otteeseen, että hyvin laaditut säännöt ja säännökset, joita on selkeä tulkita ja helppo soveltaa, vähentävät virheriskejä. Lisäksi ne järkeistävät tarvittavaa valvontaa ja parantavat sen kustannusvaikuttavuutta. Ja esimerkiksi edistystä on saavutettu eniten juuri maatalousalalla. Yksinkertaistaminen on kuitenkin toteutettava huolellisesti. Varojen käyttöä ohjaavat säännöt ovat keskeinen väline, kun suunnataan menoja toimintatavoitteiden saavuttamiseen. Tukikelpoisuussääntöjen yksinkertaistamisen yhteydessä onkin kiinnittävä huomiota siihen, että menojen kohdentaminen ei heikkene. Lisäksi täytyy varmistaa, että maksuehtojen yksinkertaistaminen, jonka avulla pyritään ensisijaisesti hallinnollisen työtaakan keventämiseen, edunsaajille aiheuttavien kustannusten vähentämiseen sekä varojen käyttöön liittyvien viiveiden lyhentämiseen, ei johda siihen, että sääntöjen vastaisten maksujen riski kasvaa tahattomasti. Esimerkiksi pelkkä ennakkomaksujen suorittamisehtojen höllentäminen ja ennakkoina maksettavien varojen osuuden lisääminen saattavat lisätä varojen väärinkäytön riskiä, elleivät asianomaiset valvontajärjestelmät ole vaikuttavia. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, olen välittänyt teille tilintarkastustuomioistuimen keskeiset viestit varanhoitovuoden 2008 talousarvion toteuttamisesta. Ja vuosikertomus on tilintarkastustuomioistuimen keskeinen tuote, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee tällä viikolla myös EUn virastoja ja muita elimiä koskevat erityisvuosikertomukset. Ja tilintarkastustuomioistuin lisäksi edellisen vastuvapausmenettelyn jälkeen julkaisut jo 15 erityiskertomusta, joiden aihealueet vaihtelevat vähävaraisille henkilöille suunnattavasta EUn elintarvikeavusta komission varainhallintaan. Kertomuksessaan EUn varainhoidon kehittämishaasteita, jotka ovat suurempia kuin pelkkä sääntöjen vastaisten talousarviomaksujen määrän vähentäminen. Niissä esitetään myös laaja-alaisempia toiminnan suunnitteluun liittyviä näkökohtia. Tässä pari tuoretta esimerkkiä. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi maito- ja maitotuotemarkkinoiden hallintovälineestä erityiskertomuksen – josta käy ilmi, että toiminnan välineet eivät aina riitä laaja-alaisten ja jossain määrin myös ristiriitaisten toimintatavoiden saavuttamiseen. Sitten huippuosaamisen verkostoja ja yhdennettyjä hankkeita koskevassa erityiskertomuksessa tuodaan puolestaan esille ongelmia, joita aiheutuu, jos meno-ohjelmalta puuttuu selkeä toimintalogiikka tai tulosindikaattorit. Komission syytä ottaa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ja erityiskertomuksen viestit asianmukaisesti huomioon, kun se laatii ehdotuksia varainhoitoasetuksen tarkistamisesta, uudesta rahoituskehityksestä ja talousarvion uudistamisesta. Tätä silmällä pitäen tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista asiakirjan, johon kootaan viimeaikaisten kertomusten keskeiset viestit. Näin pyritään antamaan komissiolle ja parlamentille lisätukea EUn varainhoidon parantamispyrkimyksissä. Asiakirjassa tullaan yksilöimään alat, joilla tarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan on eniten aihetta säännönvastaisuuksien vähentämiseen ja varainhoidon parantamiseen. Myös Lissabonin sopimus tuo EUn toimintaan muutoksia, jotka vaikuttavat komission ja parlamentin tehtäviin ja vastuualueisiin EU-varojen käytön hallinnon ja arvioinnin alalta. Muutokset vaikuttavat vahvasti myös tilintarkastustuomioistuimen työhön, ja muutoksia pitäisikin hyödyntää tilivelvollisuuden ja avoimuuden lujittamiseen, mikä puolestaan lisäisi osaltaan kansalaisten uskoa ja luottamusta EUn toimielimiin. Arvoisa puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, EU on tärkeässä uudistusvaiheessa, joka luo oivallisen tilaisuuden parannuksille. Hiljattain järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien myötä saimme uuden parlamentin sekä puhemiehen ja Barroso jatkaa komission puheenjohtajana ja uudet komission jäsenet nimitetään myös tehtävinsä piakkoin. Uudistusten aikana on kuitenkin tärkeää ottaa opiksi aiemmista kokemuksista ja uskon, että tilintarkastustuomioistuimella on olennainen asema sellaisten kertomusten ja lausuntojen esittäjänä, jotka eivät pelkästään yksilöi olemassa olevia ongelmia, vaan sisältävät myös EU-varojen käyttöä koskevia parannussuosituksia. Tilintarkastustuomioistuin haluaakin jatkaa yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, jotta nykyisistä mahdollisuuksista saadaan paras mahdollinen hyöty EUn varanhoidon parantamista silmällä pitäen. Kiitoksia. Grazie, eh, signor... Kiitoksia. Herra puheenjohtaja, tästä katsauksesta, joka oli äärettömän yksityiskohtainen koskien tehtyä työtä. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Kallasille, eh, haluan vielä korostaa merkittäviä näkökohtia, näkökohtia, jotka ilmenevät eh, kyseisestä asiakirjasta. Olen aivan yhtä mieltä, tämän haluan sanoa aivan ensimmäiseksi, eh, siitä, että juridista puitetta on yksinkertaistettava. Säännöt ovat sitä tehokkaampia, mitä yksinkertaisempia ne ovat. Niiden on oltava tarkkoja ja tehokkaita. Tällä tavoin voidaan myös saavuttaa tehokkaasti hyvät tulokset. Ja toinen näkökohta, joka työstäni selkeästi käy ilmi, olen varma, että myös komissio tulee tähän puuttumaan, on tarve, joka on tarkentaa niin kontrolloida, ei ainoastaan jäsenmaissa, vaan myös komission eh, on tärkeää valvoa ja kontrolloida. Eh, useiden eri elinten täytyy toteuttaa valvontatyö. Eh, tämähän koskee erityisesti tiettyjä jäsenmaita, erityisesti herkässä asemassa olevia kohteita, tarkoitan monivuotisia rakennusrahastokohteita, joista jo puhuittekin. Tiettyjä sääntöjä ei ole esimerkiksi tarjouspyyntökilpailussa noudatettu tai ainakaan noudatettu kyllin tarkasti. Näitä komissio varmasti tulee vielä pohtimaan, koska huomattavia virheitä on havaittu Tiedämme tämän kaikki hyvinkin vakavia tapauksia, jossa väärinkäytöksiä e, tietyillä sektoreilla e, on tehty nimenomaan e, riskiasioissa. Ja nyt puheenvuoro komission sen Kallasilla, olkaa hyvä. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja Caldeira, hyvät naiset ja herrat. Tämä on viimeinen kertomus, joka esitellään Barroson komission aikana ja olen tyytyväinen siihen, että se on paras kertomus tähän mennessä. Koskaan ennen ei ole näitä tuloksia esitetty näin rakenteellisella ja selkeällä tavalla, eikä koskaan aiemmin ole dialogi tuomioistuimen kanssa ollut yhtä hyvää. Haluaisin kiittää presidentti Caldeiraa tästä. Eikä tämä ole pelkkä muodollinen kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kyseessä on myös tähän mennessä paras kertomus aivan eri näkökulmasta tarkasteltuna. Käydä osoittaa, millä tavalla tuomioistuimen toiminta on kehittynyt vuodesta 1994 eteenpäin. Se heijastuu myös presidentti Calderan puheesta. Kuten huomaatte, tilanne on huomattavasti parantunut ja vuodesta 2004 eteenpäin tuo punainen alue on puolittunut. Ensimmäistä kertaa koskaan aiemmin maatalous kokonaisuutena on vihreällä. Koulutus ja kansalaisuus on myöskin muuttunut vihreäksi ja tutkimustyössä myös tämä edistys jatkuu. Nyt punainen alue vain noin 30 prosenttia, se kuuluu kohesioalueeseen ja se on yksi alue, jossa mitään huomattavaa edistystä tuomioistuin ei ole löytänyt. Mutta tämä oli ehkä odotettavissa, kun otetaan huomioon se, että vuonna 2008 tuomioistuin ei tarkastanut maksuja, joita tehtiin niiden järjestelyiden puitteissa, jotka asettiin vuoden 2007-2013 ohjelmointikaudelle. Kun olen nyt kuullut presidentin kertomukset tänä aamuna, olen huomioinut että huomautuksia ei ole ja näin ollen äh, vuonna 2008 DAS-tarkastuslausuma on paras tarkastuslausuma koskaan. Komissio haluaa meillä keskustella mahdollisista korjauksista vastuuvapausprosessin aikana. Ja jäämme odottelemaan mahdollisuutta keskustella Liberatskin kanssa tästä asiasta. Joten nämä olivat tämänhetkiset kommentit. Ja kollegamme täällä nyt sitten valmistelevat jo näitä vastuuvapauskuulemisia ja rakennerahastojahan kuullaan sitten toinen 12. Ja itse tuo 26. ensimmäistä paikalle, jota kaikki yksityiskohtaiset kysymykset käsitellään vastuuvapausprosessin aikana. Siis ne kysymykset, jotka tulivat tänään esille ja mielellämme sitten otamme huomioon nämä kommentit siitä, millä tavalla lähestyä yksityiskertaistamiskysymyksiä. Ja muutama kommentti vain sitten jäsenille. Pääkysymyksenähän on tämä jaettu hallinto. Se tuli eri näkökulmista esille. Tiedonanto näkökulmasta, vastuu, elpymis ja niin edelleen näkökulmasta. Täytyy todeta selkeästi, että ihan alusta lähtien nämä viisi vuotta ovat osoittaneet selkeää parannusta yhteistyössä Euroopan unionin elinten ja jäsenvaltioiden välillä. Ja on selkeitä esimerkkejä siitä, että tieto on yhä parempaa. Alusta lähtien ei suinkaan ollut selvää se, että komissio korostaa näitä eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta nyt meidän vuosikertomuksissamme on eri lausuntoja eri jäsenvaltioista, kuten myöskin maksujen keskeytys prosessi on otettu käyttöön. Se oli aika arkaluontoinen kysymys aiemmin. Eivätkä komission jäsenet suhtautuneet siihen mitenkään innokkaasti, eivätkä monet jäsenvaltiotkaan. Asiat ovat kuitenkin parantuneet, prosessi on jatkuva ja meidän täytyy sitä jatkaa. Asioita haluaisin korostaa on ollut se, että komission ja budjettivalvontavaliokunnan välisen hyvän yhteistyön yksi kulmakivistä on ollut Euroopan parlamentin tuki ja sen painostus, joka on johtanut siihen, että on otettu vuosiyhteenvedot käyttöön ja että meillä on ollut myös nämä kansalliset julkilausumat käytössä. Näiden avulla on saatu tuloksia aikaiseksi ja toivon, että voimme näistä yksityiskohdista keskustella ja komission työstä sitten keskustellaan yksityiskohtaisissa vastuuvapauskokouksissa. Ja luulen näin, että kaikki teidän kysymyksenne saavat vastauksen. Kiitoksia. Grazie, Mr. Mm, Callas. Non c'è, non... Kiitoksia, herra Kallas. Aivan epäilyksettä olemme jo havainneetkin tämän analyysissä, joka koskee äskettäistä menneisyyttä, on tapahtunut huomattavaa parannusta, joka on ollut mahdollinen sen takia, että komissio on niin uutterasti tehnyt työtä. On tärkeää, että löydämme oikean tasapainon tehokkuuden, tulosten tehokkuuden välillä, joita on julkisen rahoituksen eh, saatu ja eh, että pystytään poistamaan eh, tietyt tarpeettomat kohdat jotkut vahingolliset eh, eh, tekijät, jotka vaikeuttavat tehokkaan tuloksen saamista. Eh, mielestäni tästä tilintarkastustuomioistuimen tekstistä käy myös ilmi, että on olemassa eroja Euroopan unionin eri jäsenmaiden välillä. On tiettyjä valtioita, jotka noudattavat hyvinkin täsmällisesti kaikkia sääntöjä ja kaikkia ohjeita lähes aina, kun sen sijaan on valtioita, jotka ovat lähes aina punaisella, mitä avoimuuteen tulee. Tämä ei ole hyvä asia. Meidän on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä siihen, että kaikki soveltavat käyttösääntöjä, eivät ainoastaan jotkut. Annan nyt puheenvuoron esittelijöille. Kova työtä. Kiitoksia. Kallas, Monen vuoden ajan olen nyt tässä valiokunnassa kuunnellut näitä raportteja. Ja voin kertoa, että teidän äänenne kertoo meille tänään, että te olette tyytyväisiä. Valiokunnan mietinnöt paranemat vuosi vuodelta ja joka vuosi voidaan huomata, että EU-varoja hallinnoidaan paremmin. Ja minä kunnioitan hyvin paljon näitä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia. Ja arvostan tätä yhteenvetoa, jonka juuri kuulimme tästä kertomuksesta. Mielestäni meillä on sama näkemys. Se on hyvin arvokas. Ja tämä paranemissuunta, kuitenkin on heikentynyt monien puutteiden vuoksi, joita esityy samoilla aloilla. Ja on kolme ongelma-aluetta, jotka jatkuvasti näyttävät myrkyttävän tätä hyvää suuntausta. Ensinnäkin rakennerahastot ja kohesiorahasto, toinen EUn ulkoiset toimet ja sitten kolmanneksi jotain, mitä vielä ei ole erityisesti mainittu, eli jäsenvaltioiden neuvoston ja komission väliset suhteet. Meidän täytyy panna merkille tämä sivulla 136 oleva kaavio, ja siinä arvioidaan näitä valvontajärjestelmiä 16 eri alueella eri jäsenvaltioissa. Eli 16 alaa tutkittiin ja se osa, joka liittyy komission tiedottamiseen, siellä on kymmenen alaa, jossa arvosana on vain osittain tyydyttävä tai epätyydyttävä. Vain kuusi 16 alueesta ovat sellaisia, joihin ei ole mitään varauksia tehty. Ja sitten toinen ala, joka on pantava merkille, liittyy oikaisujen tekoon, virheiden oikaisujen ja sääntöjen vastaisuuksista ilmoittamiseen Olafille. Itse asiassa tässä on aika paljon vastahakoisuutta, kun mietitään kolmea alaa. Ja meidän pitäisi keskittyä näihin aloihin. Sitten rakenne- ja kohesiorahastot tämän valiokunnan kannalta. No, oli ikävä kuulla tästä 11 prosentin lukemasta Vuosi sitten me keskustelimme valiokunnassa hyvin pitkään siitä, pitäisikö meidän antaa vastuuvapaus tälle osalle budjetista. Ja silloin meitä, meidät pelasti tämä 21 kohdan ohjelma. Ja meidän piti ilmoittaa, kuinka paljon varoja, jos ajatellaan vuosien 2026 sääntöjen vastaisuuksia, pitäisi periä takaisin. Ja vastaus oli, että hyvin vähän. Ja toiseksi, millä tavalla voimme oikaista virheitä vuodesta 2007 eteenpäin? Ja vastaus on, emme tiedä, miten ne voidaan oikaista. Ja kolmanneksi, miten voimme minimisoida radikaalisesti tätä virhetasoa vuodesta 2008 ja 2009. No, meillä ei ole tällaista vähenemistä. Lukeman edelleen 11 prosenttia, siis virhetaso, ja se nyt on tämän valiokunnan ongelma. Eli millä tavalla me voimme jakaa tätä vastuuta täällä parlamentin sisällä? alueet, joista presidentti Cardeira puhui, eli se, että ei täytetä hanketavoitteita julkisten hankintojen ja hankintakilpailujen puutteellisuus. No, meillä on tietty perintö vuosilta 2006 Hankkeet on saatu päätökseen ja ne saadaan lopullisesti päätökseen 2013. 2007-2013 meillä on edistystä ainoastaan 43 prosentin osalta. No, tästä asiasta nyt ei ole tarkoitus keskustella tässä kokouksessa, mutta kuitenkin meidän on ymmärrettävä, että tulevaisuudessa – saattaa kasaantua tällaisia maksamattomia maksuja ja myöskin tällaisia virheitä. Ja mistä se johtuu? No se johtuu näistä ennakkomaksuista vuosina 2007-2013. Jäsenvaltioissa niitä usein pidettiin budjettituloina. Ja kun budjetti on tiukka, silloin näitä varoja ei välttämättä ole saatavilla niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. paikallisvaalit tai kansalliset vaalit saattavat vaikuttaa näiden varojen käyttöön. Ja on hienoa nähdä, että parannusta on tapahtunut aloilla, joista on puhuttu aikaisemmin, eli tutkimus, matkailu, energia. On hienoa nähdä, että nyt olemme lähellä sitä laatutasoa, joka meistä on tyydyttävä. Ja ulkoisista toimista Tämä ala on hyvin samantyyppinen kuin rakenne- ja kohesiorahastot, ehkä hiukan parempi. Hiukan parempi, koska nyt tämä virhetaso on saatu laskettua. Parannusta on tapahtunut 40 prosenttia, mutta siitä huolimatta virhetaso on edelleen hyvin korkealla. Se on nyt parempi kuin kohesio rakennerahastojen osalta, mutta siitä huolimatta se on aika korkea. Presidentti Cardeira ehdotti, että jatkamme lainsäädännön yksinkertaistamista ja prosessien yksinkertaistamista. Ja aina kun me sanomme kyllä yksinkertaistamiselle, ei pidä unohtaa, että meidän pitää toimia myöskin avoimesti. Muussa tapauksessa nämä punaiset kohdat tässä kaaviossa ovat samantyyppisiä kuin vuonna 1994. Eli avoimuus on avainsana ja tukikelpoisuussäännöt ovat myöskin tärkeitä. sitten tämä ongelma. Tämä on myöskin Kallakselle kysymys. Katsoko komissio, että se on riittävä vahva jäsenvaltioihin nähden? Ja myöskin neuvoston nähden, jotta komissio näillä kolmella alalla, jolla esiintyy puutteita, pystyisi tekemään tehokkaita päätöksiä, jotka olisivat meidän kaikkien mielestä oikeita. Ja parlamentti ehkä voisi auttaa tässä asiassa, ja jos voi, niin millä tavalla? Varmastikin tilintarkastustuomioistuin on myöskin valmis auttamaan komissiota näissä kysymyksissä. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin avata keskustelun. Herra Makakis. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Kiitoksia Kalleralle tästä hyvästä esityksestä ja näistä mielenkiintoisista luvuista. Ja kiitoksia myöskin Sim Kallaselle siitä, että hän esitteli meille tämän kuvion. Kuvan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja se osoittaa, että valoa on näkyvissä. Eli valoa näkyy, ja Caldeiraa ja Kallasia haluaisin onnitella teitä hyvästä yhteistyöstä, vaikkakin varjoja esiintyy edelleen. Tuntuu, että 15 kerran nyt peräkkäin kokonaiskuvassa – on kuitenkin kielteisiä piirteitä. Ja me olemme iloisia näistä vihreistä palkeista ja siitä, että siellä, missä on EU-mekanismeja, jotka ovat tehokkaita, esimerkiksi maataloudessa ajaksjärjestelmä, siellä nämä virheet ovat selkeästi vähentyneet ja tämähän osuu päällekkäin Barroson ja Kalasin toimintakauden kanssa. Eli toivottavasti seuraava komissio vielä saa tätä tilannetta edelleen paremmaksi. Mutta varjoja esiintyy kuitenkin yksiselitteisesti siellä, missä jäsenvaltiot eivät käytä mitään EU-mekanismeja ja missä jäsenvaltiot ovat leväperäisiä eivätkä riittävän huolellisia. Jos nyt puhutaan 11 prosentista, kun puhutaan kohesiorahastosta, niin se on 4 miljardia euroa veronmaksajien varoja, jota tuhlataan tai joita käytetään väärin perustein. Ja sitten jäsenvaltiot ovat tähän syypäitä ihan yksinkertaisesti. Jäsenvaltiot voidaan mainita tässä uudelleen. Ja sitten haluaisin liittyä tähän Liberatskin esittämään kysymykseen. Herra Kallas, voisiko komissio saattaa jäsenvaltiot nyt ojennukseen. Mehän tiedämme, että kyse on varoista, jotka tulee pitkälti jäsenvaltioista, mutta julkisuudessa se nähdään kuitenkin EU-varoina. Ja pitäisi olla mahdollista, että ne jäsenvaltiot, jotka jatkuvasti, ja tässähän on muutamia syyllisiä, eli jotka siis jatkuvasti rikkovat näitä sääntöjä, Nämä jäsenvaltiot on saatava ojennukseen ja komissio on nyt näytettävä hampaansa. Parlamenttihan antaa tässä apua. Tehän näette, miten parlamentti on painostanut näissä asioissa. Ja se on johtanut nyt siihen, että yhteistyö on nyt parempaa. Ja meidän pitäisi vielä mennä pari askelta eteenpäin. Ja onnittelen presidenttiä näistä lausumista, jossa oli kuusi ydinkohtaa. Ja on hienoa, että teillä on rohkeutta tehdä myöskin poliittisia kannanottoja. Ja tehän totesitte, että ei pelkästään kohesion alalla, vaan myöskin esimerkiksi tutkimuksen alalla on virheitä ja tämä liittyy hyvin paljon näiden sääntöjen monimutkaisuuteen. Samanaikaisesti tässä valiokunnassa ja teollisuusvaliokunnassahan on kuulemistilaisuus ja siellähän puhutaan byrokratian vähentämisestä tutkimuksen puiteohjelmassa – Eli me todellakin haluamme vähentää byrokratiaa, mutta kaiken kaikkiaan olette oikeassa, kun toteatte, että meidän pitää yksinkertaistaa myöskin toteuttamista. Ja meidän pitäisi saada tähän enemmän panosta, ja tätä pitäisi korostaa. Kyse ei ole pelkästään tilintarkastuksesta, vaan näistä toteuttamissäännöistä, joita on yksinkertaistettava. Ja y- sanoisin vain lopuksi vielä onnitella tilintarkastustuomioistuinta erinomaisesta työstä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Rova Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin. Tilintarkastustoimistoimen vuosikertomus on todellakin helppolukuisempi ja avoimempi kuin ennen. Kiitoksia tästä hyvästä työstä. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota, komission jäsentä henkilökohtaisesti ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Ja tämä taulukko näyttää, että nyt 15 vuoden kerran ei ole saatu tarkastus, myönteistä tarkastuslausumaa, mutta kuitenkin nämä ponnistelut ovat nyt kantaneet hedelmää. Komissio on tehnyt ponnisteluita, tilintarkastustuomioistuin niin ikään, ja tämän menestys komissiolle ja myöskin tilintarkastustuomioistuimelle. Ja se on myöskin tämän valiokunnan menestys. Meidän panoksemme on myöskin kannattanut, ja jos nyt katsotaan, että viimeisen viiden vuoden aikana on tehty hyvin paljon, ja jos nähdään millaisia muutoksia on tapahtunut, no selvää tietysti on, että meidän täytyy puuttua näihin ongelmakohtiin, jotta tämä menestystarina jatkuisi. No sitten Eurooppa, myönteiset Eurooppa-skeptiset kollegat. Haluaisin sanoa, että nyt 15 kerran meiltä evättiin tämä myönteinen tarkastuslausuma, mutta tämä on siitä huolimatta menestys. Ja jos tänne nyt tulee eikä tunne näitä menetelmiä, kuten jäsenvaltiossa usein ei tunneta, silloin voimme olla hyvin skeptisiä tämän tarkastusasuman suhteen. Uskon, että tämä metodi, jos nyt nähdään näitä tuloksia ja näitä ponnisteluita, joiden ansiota tämä on, tämä menettelytapa on onnistunut. Ja tämä menettelytapa on tapa, josta on syytä pitää kiinni mä olen puhuneet tästä hyväksyttävästä virhetasosta ja nyt täytyy miettiä, missä pitäisi vielä ponnistella enemmän. Presidentti Caldeira mainitsi jo muutaman asian, eli mitä johtopäätöksiä voidaan näistä tarkastuksista tehdä. Hyvin paljon on myöskin kansalaiset ovat huomanneet, että tilintarkastustuomioistuin ei ole riittävää ja että tehokkuudessa on vielä parantamisen varaa. Eli näinkin ongelmiin pitää vielä puuttua. Meillä pitää tehdä enemmän johtopäätöksiä näistä tarkistuksista. Meidän täytyy ensisijassa parantaa järjestelmää ja toivoisin, että komissio korostaisi näitä enemmän. Eli mitä tehdään näille punaisille alueille, Chatsimarkakis puhui tästä jo ja vastuuvapaudesta. Ja tällä menettelytavalla on vahvuutensa, mutta myöskin heikkoutensa. Meidän pitäisi analysoida vähän näitä ongelmia ja virheitä paljon selkeämmin. Esimerkiksi maataloudessa meillä on tarkastuslausama 2 prosenttia. Se on nyt onnistunut, se on jättimenestys maatalouden pääosastolle – mutta jos sitten katsotaan, että Romaniassa ja Bulgariassa virhetaso oli 13-14 prosenttia, Saksassa se on 0,3 prosenttia. Eli sitten täytyy katsoa, että tämä keskiarvo 2 prosenttia, no se ei kerro ihan kaikkea totuutta. No tietysti täällä on ihmisiä, jotka ovat erittäin tyytymättömiä, jos esimerkiksi Romanian osalta – tulisi seuraava maatalouskomission jäsen. Eli meidän täytyy suhtautua vakavasti näihin sääntöihin, muuten emme pääse eteenpäin. Ja vastuuvapauden osalta haluaisin, että pystymme keskittymään näihin heikkoihin kohtiin paremmin. Ja tämä poliittinen menestys, joka meillä nyt on tämän kauden päätteeksi tämän komission osalta, toivottavasti myöskin seuraava komissio jatkaa tätä hyvää työtä ja hyvin kohdistetusti puhuttuu niihin ongelmiin, joihin on kiireellisemmin puututtava. Sitten on vielä alueita, joilla asioihin suhtaudu vähän löysemmin, esimerkiksi ulkoisen avun osalta. No, siellähän ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä näille varoille käy. Ja me olemme antaneet budjettiapua, ja nämä summat hyväksytään, vaikka ei ole mitenkään taattu sitä, että varat käytetään niin kuin me olemme kuvitelleet. Nämä ovat alueita, joihin tulevina kuukausina tulee keskittyä. Eli meidän poliittinen ryhmämme katsoo tätä menestyksenä. Tämä on hieno juttu. Katso, nyt luottavaisesti tulevaisuuteen, mutta selvää kuitenkin on, että meillä on vielä paljon tehtävää edessämme. Kiitos. Kiitoksia. Herra Gay. Schönen Dank, Herr Präsident. Auch Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta presidentti Kalleiraa hyvästä työstä ja näistä tiedoista, joita te olette meille toimittaneet. Talousarvion valvontavaliokuntahan käsittelee näitä eri kysymyksiä, joista kertomuksessakin on mainittu. Ja tässä on hyviä vinkkejä, joiden avulla voimme nähdä, millä tavalla tämän valiokunnan työ vaikuttaa myönteisesti. Ja tietysti on hyvä nähdä, millä aloilla pitää vielä toimia paremmin. Yhdeltä, yhtäältä olette todenneet, että näitä valvontajärjestelmiä tulee parantaa ja toisaalta oikeuspuitteita pitää parantaa. Tämä on vähän niin kuin ympyrän neljöintiä. Jos nyt ajatellaan yksinkertaisesti, niin silloin järjestelmien parantaminen pitäisi olla asia, johon keskitytään intensiivisemmin. Eli byrokratia ei saa lisätä, mutta sitten oikeusperustan parantaminen. Meidän pitää käyttää varoja tehokkaammin ja vähentää vir- tehtyjä virheitä. Ja samalla meidän pitää toimia avoimesti sen suhteen, mihin varat on suunnattu tässä valikunnassa tähän kes- on keskitetty. Ja tämä olisi viisasten kivi, jos tämä onnistuisi. Olisi hienoa, jos voisimme puhua myönteisistä esimerkkeistä, missä on onnistuttu, mistä voidaan ottaa oppia, missä tämä toimii tässä valiokunnassa, mutta meidän pitäisi puhua myöskin enemmän jäsenvaltioiden kanssa. Olen nyt kuullut, että tällä hetkellä, kun puhutaan toimeksiantajista, kun kyse on mistä tahansa EU-hankkeesta, esimerkiksi koululaisten vaihdosta tai tutkimuksesta tai rakennevaroista. Kun puhun näiden toimeksiantajien kanssa, niin aina saan kuulla niitä valituksia, että nämä liitteet, joita on pantava näiden hakemusten mukaan, ne ovat lähes puhelinluettelon paksuisia. Ja esimerkiksi erilaisissa nuoriso-ohjelmissa on vaatimuksia, jotka ovat vähän liian vaativia. Eli yksinkertaistamista pitää toteuttaa ja EUn edut pitää tehdä selveämmäksi kansalaisille, eli EUn hankkeista pitää tehdä helpommin saatavia – ja myöskin valvonta ja avoimuus on muistettava. Virheitä on suljettava pois, tietysti. Se nyt on meille kaikille tietysti tärkeä, tärkeä kysymys. Mutta se on vähän niin kuin ympyrän neljöntiä. Itse käsittelen pientä hanketta, eli kouluhedelmähanketta. Se on erittäin hieno asia tässä järjestelmässä. Ja sitten Ala-Saksin osavaltiossa. Siellä puhuttiin tästä hedelmäohjelmasta ja todettiin, että tämä asiakirjojen toimittamispakko tämän hankkeen osalta on niin kova, että kustannukset että varat, joita tulee tämän hankkeen kautta Alasaksiin, tulos on plus minus nolla. Komissio on tukenut tätä kouluhedelmäohjelmaa ja tietysti tässä valiokunnassa täytyy myöskin miettiä sitä, onko se ensinnäkin korrektia. Tämähän on siis todellakin plus minus nolla tulos ainakin tälle osavaltiolle. Ja kuitenkin pitäisi samalla pyrkiä myöskin säästöihin. No, tuen sitä, mitä Schatzimarkakis ja Gresle sanoivat. Eli tulevaisuudessa pitäisi keskittyä hyvin pitkälti siihen, miten jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja. Ja mielestäni meidän pitää keskittyä hyvin paljon myöskin siihen, miten tarkistuksia toteutetaan ja millä tavalla jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä. Ja sitten myöskin vastuukysymykset, eli mihin nämä varat, missä näitä varoja on hallinnoitu huonosti. jäsen totesi, että jäsenvaltioissa tästä voisi olla hyvin paljon hyötyä, mutta parlamentin jäsenenä kuitenkin sanoisin, että nämä ongelmat eivät ratkea kovinkaan helposti. Ja sitten seuraavissa Eurooppa-vaaleissa voimme todeta, että tietyt ongelmat tietyissä jäsenvaltioissa tiettyjen hankkeiden osalta ovat olemassa, ja meillä on selkeitä suunnitelmia muiden toimielinten kanssa. Ja se osoittaa, että me yritämme saada tilannetta paremmaksi, mutta meidän täytyy myöskin tehdä selväksi, missä vastuu on. Ja silloin Euroopassa voidaan edetä hyvin näissä kysymyksissä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Herra Steis. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Haluaisin muistuttaa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja kiittää heitä siitä kaikesta työstä, jota viime vuosien aikana on tehnyt ja varsinkin tämän vuoden aikana. Ja lisäksi haluan kiittää komission sen Kallasia hänen panostuksestaan, varsinkin tästä käyrästä näin, että vuosina 1994-1999 tilanne oli kaikkein huonoin. Se oli nimenomaan se kausi, jolloin tässä parlamentissa ja varsinkin Bulletin valvontavaliokunnassa pyrittiin asioita viemään eteenpäin ja se johti sitten seuraavan Santerin komission, joka huolehti sitten siitä, että se mitä parlamentti teki vuodesta 1999 tähän päivään mennessä on johtanut todella parannuksiin ja se on hyvä asia. Minun mielestäni parlamentin panostus ja se painostus, jota parlamentti on harjoittanut kymmenen vuotta komission suhteessa, sitä ei saa aliarvioida. Presidentti Calderan täytyy lähteä 15.11, joten otan lyhyesti esille muutaman asian. Ja olen lukenut tämän hänen kertomuksensa siinä. Olen sitä mieltä, että kun kappaleet 6 ja 7 ovat erittäin tärkeitä, joka varmaan lehdistö ottaa esille. hän toteaa, että kohesiorahastoissa, sosiaalirahastoissa, rakennerahastoissa 11 prosenttia on maksettu liikaa. Aivan yhtä paljon Calderalle kuin komission jäsen Kallasille haluaisin todeta, että tätä kappaletta täytyisi selventää jos sen sisältö on seuraava, eli se, että hyvin suuri määrä hankkeita, johon on maksettu liikaa varoja, että 11 prosenttia on maksettu liikaa, aivan kuten viime vuonnakin, ja ennen sitä määrä oli 12 prosenttia, niin miten tätä tulisi tarkastella? Onko tämä se 24,8 miljardia, joka löytyy alaviitteestä, 11 prosenttia siis siitä, se on 2,7 miljardia, laskin sen juuri. Onko tämä se oikea tulkinta, joka tästä kappaleesta pitäisi olla? Sen haluaisin tietää, sillä tässä suhteessa lehdistöön tai huomenna lehtiin, jos asiassa kiinnittää huomiota. Haluaisin parlamentin jäsenä tietää, onko tämä oikea tulkinta tuosta kappaleesta. Onko kohesiorahastossa laajasti ottaen 11 prosenttia maksettu liikaa 24,8 miljardista, joka on 2,7 miljardia. Tietysti minulla on paljon muutakin kysyttävää, mutta koska prosessi jatkuu viisi kuukautta, niin siihen minulla on vielä mahdollisuus. Kiitoksia, herra Valtsidus. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin muiden kollegoiden mukana kiittää tilintarkastustuomioistuinta kertomuksen esittämisestä ja kiittää niistä valtavista ponnistuksista, joita on tehty valmistelutyössä. Budjetinvalvontavaliokunnan tulisi varmaankin keskittyä niihin alueisiin, joissa ongelmia syntyy. Ja niitä alueita on viisi. Ensinnäkin meitä huolettaa kohesiorahasto, sitten kuljetus, tutkimusalue, sitten aineelliset virheet en näillä aloilla. Mutta tänä päivänä varsinkin tulisi muistaa sitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Uusien jäsenvaltioiden enemmistö liittyi Euroopan unionin vuonna 2004 ja niillä oli aivan toisenlainen kokemus takanaan. Tuolloin uudet jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että EU-budjetista saadut rahat pitäisi laittaa eri budjettikohtaan ikään kuin lisärahoina, ja eikä niitä tulisi sisällyttää kansalliseen budjettiin. Mutta sitten se, millä tavalla meidän tulisi toimia, mitä prioriteetteja tulisi esittää ja niin edelleen tulivat esille. Ja nyt uudet jäsenvaltiot toimivat toisella tavalla. Kun tarkastellaan menettelyiden yksinkertaistamista, niin olen ehdottomasti sitä mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka totesivat, että tässä nyt yritetään tehdä neliötä ympyrästä yhtäältä puhutaan yksinkertaistamistarpeesta ja toisaalta sitten taas puhutaan siitä, että meillä on parempi valvontavalta. Tässä yhteydessä minulla onkin kysymys, kuka vastaa tuosta? Jäsenvaltiot tänä päivänä eivät ole kiinnostuneita menettelyiden yksinkertaistamisesta, sillä se johtaa yhä suurempaan vastuutaakkaan. Toisaalta Kansallisella tasolla kaikki taas riippuu siitä, miten kyvykkäitä kansalliset hallitukset ovat hyödyntämään niille, myönnet, niille myönnetyt varat. Ja tästä syystä meidän tulisi tarkastella olemassa olevaa tilannetta, kuten myöskin olemassa olevia prosesseja. Tehän tiedätte, että hyvin paljon syntyy väärinkäsityksiä, varsinkin jos tarkastellaan EU-virkamiesten sääntöjen tulkintaa suhteessa kansallisten instituutioiden sääntöjen tulkintaan. Ehkäpä meidän tulisikin nyt pyytää komissiota yksinkertaistamaan prosessia ja samalla nimittämään virkamiehiä, jotka vastaavat näiden säännösten tulkinnasta. Se mahdollistaisi sen, että päällekkäistä työtä ei tehtäisi ja paremmin ymmärrettäisiin sääntöjen soveltamista ja vältettäisiin se, että meitä syytetään varojen väärinkäytöstä. Edustaja Liberatski on selkeästi ottanut esille sen, että tarvitsemme paremmat suhteet eri toimijoiden välille, mutta kun menettelytä mennään muuttamaan, niin emme saa unohtaa sitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Sen pohjaltahan uudet jäsenvaltiot ovat toimineet. Olen lisäksi samaa mieltä siinä, että kertomukset esitetään jäsenvaltioille ja eri parlamentin valiokunnille, niin ne pitäisi olla huomattavasti yksinkertaisempia. Meillä tulisi olla yksinkertaisempia kertomuksia, jotka selkeästi ottavat esille ongelmat, luvut, virheet, ja näin me voimme toimia niin kuin meidän kuuluisi. Kiitoksia. Andreasen. Rova Andreas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuden Euroopan tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, sillä sen kertomusten laatu on parantunut huomattavasti. Kun puhutaan tilien luotettavuudesta, huomioin, että tilintarkastustuomioistuin viittaa näihin tileihin ja että toteaa, että ne edustavat oikeudenmukaista näkökantaa. Siinä ei kuitenkaan mainita sitä, että ne ovat totta. Miksi tällainen äh, määrä jää pois? Jos tarkastellaan tilien luotettavuudesta kertovia kappaleita, niissä viitataan järjestelmän heikkouksiin, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi rahoitustiedon laatuun. Erityisesti viittaan tässä esirahoitusalueeseen. Siinä esitin päätilintarkastajalle kysymyksen ja toistan tämän kysymyksen. Millä tavalla komissio on tyytyväinen siihen, mikä on esirahoituksen taso? Laillisuus ja oikeudenmukaisuus. Tässä suhteessa en ole yhtä optimistinen kuin edelliset puhujat. Tähän mennessä on annettu lausunto vain 9 prosentista koko budjetista. Prosenttiosuus, joka on miltei samankaltainen kuin viime vuosien aikana. Muusta osasta 43 prosentista sillä vastakkainen lausunto. Se on erittäin huolettavaa varsinkin kun joudumme puhumaan asiasta veronmaksajille. Millä tavalla veronmaksajille on tarkoitus selittää se, että tilintarkastustuomioistuin esittänyt näin suuresta osasta budjettia vastakaisen lausunnon? Millä tavalla selvittää veronmaksajille sitä, että heidän rahansa käytetään rehellisesti? Tässä ei puhuta tehokkuudesta. Me emme edes pyri valvomaan tehokkuutta, vaan sitä vain, että rahaa käytetään rehellisesti. Haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta, onko se mielestä järkevää jatkaa ennakkomaksujen tekemistä alueilla, joissa on kaikkein eniten virheitä, kuten rakenne- ja kohesiorahastoissa ja myöskin maaseudun kehittämisessä. Olen aiemminkin esittänyt komissiolle kysymyksen siitä, että esirahoitus on lisääntynyt, enkä saanut vastausta siihen, mikä todella on syy tähän. Olen huolestunut siitä, että esirahastus, esirahoitus nimenomaan korreloi suuren virhemäärään. Kun mainitsitte alueita, joissa voimme tehdä parannuksia ja vähentää virheiden määrää, ette maininnut kuitenkaan parannuksia budjetin suunnittelussa. Ja kun tarkastellaan sitä rahaa, jota ei ole käytetty esirahoituksen tasoa, niin minun mielestäni näiden välillä on suuri mahdollisuus työstää yhä ammattimaisempia ja tiukempia suunnitelmia niin, että lopputuloksena ei ole tätä korkeaa esirahoitustasoa tai käyttämättömiä varoja. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Anna nyt puheenvuoron herra Odille ja sen jälkeen herra Kalleralle, koska hänen täytyy lähteä 15 yli. Kiitoksia puheenjohtaja omasta puolestani. Eh, haluaisin, hyvä herra Kallera, kiittää teitä ja kauttanne eh, tuomareita, jotka tilituomioistuimessa toimivat asiakirjasta, joka on äärimmäisen arvokas ja jonka olette meille antaneet. Eh, siinähän on täysin itsenäisesti tehty työ meidän käsiteltävänämme. Kiitoksia myös komission vara, valiokunnan varapuheenjohtajille ja kiitoksia myös näistä parannuksista, joita havaitsemme vuodesta vuoteen komission työssä. Haluaisin esittää saman kysymyksen kuin viime vuonna esitin. Onko teidän tehtävässänne tilituomioistuimessa havaittu virheitä, väärinkäytöksiä, tietyt virheethän ovat väistämättömiä ja sitten on vilpillisyyksiä, jotka on selkeästi rangaistava. Palaisin vielä omiin varoihin, erityisesti meidän tullijärjestelmämme. E, tulliliittohan on e, unionin e, vallassa kuitenkin aivan äskettäin unionin rajat ovat muuttuneet huomattavastikin. Uusia maita on tullut unioniin. Ja onko nyt niin, että työn laatu hallinnon eri aloilla, jotka käsittelevät tullimuodollisuuksia, mahdollistivat sen, että omia varoja peritään takaisin. Erityisesti tulli perisi, koska 75 prosenttia tulee eh, jäsenmaista eh, ja 25 prosenttia hallinnollista toimista, joten voisimme kuvitella eh, muitakin sisämarkkinoiden suojelutapoja. Tulli perintä, varojen perintätapana minusta on kuitenkin erittäin tärkeä. Ja vielä sananen yksinkertaistamisesta. Olen ihan yhtä mieltä. Olen onnellinen siitä, että sanoitte tämän. Että monimutkaistaminen johtaa moniin erehdyksiin. Olen pahoillani siitä, että komissio vastasi, että monitahoisuus ja monimutkaisuus Minulla ei ole tätä kappaletta nyt silmiä edessä, mutta oliko se nyt mm, ranskalaisessa kappaleessa, eh, kappale 31, sanoi, että eh, lainsäätäjä ei ole tästä vastuussa. Minusta komissio täytyy sanoa, että me teemme yksinkertaistuksia, eh, mutta sen täytyisi olla varovainen tässä, koska aivan yleinen mielipide on sitä mieltä, että mehän olemme juuri käyneet läpi vaalikauden, joka ei ollut suinkaan helppo Komissio on suuressa osassa vastuuta siitä, että Euroopan unioni on niin epäsuosittu kuin se on. Joten komission on oltava varovainen, kun se kirjoittaa, että lainsäätäjä on monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden takana. Niin, onhan lainsäätäjällä vastuu, mutta komissio, ja kiitän esittelijä sitä, että hän tähän viittasi, komissio on vastuussa siitä, että säännöt ovat liian monimutkaisia ja näitä monimutkaisten sääntöjen Eh, toimenpano on nimenomaan komission vastuulla. Eh, tässä täytyy selkeästi tehdä ero. Eh, en minä tarkoita, että tämä olisi herra Kallaksen vika, vaan koko tutkimusosasto on tässä vastuussa. Ja mitä sitten tulee toimielimiin, jotka ylimpänä valvovat toteutumista? Herra Kallera, oletteko sitä mieltä, että voitaisiin parantaa tai käyttää enemmän työtä, jota kansalliset tilintarkastusvirastot tekevät tai muut valvontaviranomaiset tekevät. Lissabonin sopimuksessahan on aikaisemminkin sopimus mukana, jossa teillä on oikeus kysyä kansalliselta tilintarkastusviranomaisilta, mitä dokumentteja ne voivat antaa teille. Teillä on oikeus näihin kaikkiin. Olisiko joitakin mahdollisuuksia vuosittaiseen yhteydenvetoon joka tekisi tiiviimmäksi tämänkin yhteistyön ja parantaisi laatua tilin tarkastuksessa. Ja sitten vielä neuvoston rooli. Neuvostohan on kokenut tuskallisen keskustelun vuodesta 2007. Kaikki me sitä saatoimme seurata teidän selonteossanne on ainoastaan yksi huomautus toisista toimielimistä, toisin sanoen alueiden komitea, josta sanotte kyllä kantanne ja sanoitte, että siitä ei ole mitään, mutta neuvostosta ei ole mitään, ei ole eh, neuvoston osalta kantaa. Eikö neuvoston osalta voisitte myöskin eh, sanoa sanasen eh, sitä, mitä te ajattelette neuvoston toiminnasta? Onorevole Gerbrandi. Herra Grandi, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, dank ook de... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää myös presidentti Calderaa ja hänen 26 tilintarkastajansa tästä kertomuksesta. Se on paljon tilintarkastajia, mutta ehkäpä siitä aiheesta voidaan puhua toisella kertaa. En nyt aio enää toistaa sitä, me muut ovat täällä sanoneet, vaan haluan esittää kysymyksen. Tilintarkastustuomioistuin esittää vuoden aikana myös kertomuksia siitä, miten Euroopan politiikka on saavuttanut tavoitteensa. Ja minun mielestäni se on oikein tärkeä tieto, sillä Euroopan kansalaisilla juurikaan ei ole luottamusta Euroopan unioniin. Ja minusta meidän täytyisi saada elim, toimielimiltä enemmän huomiota sen suhteen, että onko näihin tavoitteisiin todella päästy. Ja tässä suhteessa voitaisiin ehkä positiivisesti toimia. Kysymykseni teille on se, että pitäisikö vuosikertomukseen liittää kappale, joka koskee eurooppalaisen politiikan tavoitteiden saavuttamista? Do parola al presidente Caldeira. Kiitoksia. Ja nyt herra Caldeira, teillä on puheenvuoro. Thank you. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, euh, Euh, aivan äh, aluksi haluaisin kiittää ystävällistä sanoista, äh, joita äh, minulle on täällä esitetty. Ymmärrän, että tämä koskee meitä kaikkia, jotka työskentelemme tilintarkastustuomioistuimessa ja jotka ovat työstäneet tätä tekstiä, joka teillä on täällä. Kiitän siis rohkaisustanne ja rohkaisevista sanoistanne. On ihan sanomattakin selvää, että enemmän on tehtävä työtä yhteistyössä toimielinten kanssa, erityisesti eh, parlamentin ja tämän parlamentin valiokunnan kanssa, herra valiokunnan puheenjohtaja, Olemme todella tietoisia siitä, että tämä on tärkeää ja olemme luottavaisia eh, sen suhteen, että tulemme yhteistyötä voimistamaan. En pysty eh, jokaiselle vast- kysyjälle vastaamaan, mutta yritän käsitellä suurempia kokonaisuuksia, jotka kattaisivat kysymykset. Ensinnä eh, tileistä kysymys. Rova Andreas eh, asettaa tilintarkastustuomioistuimen eh, mielipiteen kyseenalaiseksi. Haluaisin muistuttaa, että tilintarkastussäännöissä tuomioistuin määrätään suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä, jotta se saisi kohtuullisen varmuuden siitä, että vahvistetut tilit, joita, jotka yhteisö esittää, ovat vapaita virheistä. Jos eh, tämä käytetty ilmaisu Eli että nämä tilit normatiivisesti edustavat tätä näkemystä. Tämä merkitsee juuri sitä, että kyseessä on oikeudenmukainen näkemys. Haluan, että tarkastelette nimenomaan sitä, millä tavalla esitetään kertomuksia rahoituslausunnoista. Toinen kohta koskee tätä neliötä ja ympyrää. Tehokkuus vastaan yksinkertaistaminen. Emme me vaadi lisäjärjestelmiä, emmekä sitäkään, että meillä lisätään valvontaa, jota jo muutenkin on ihan tarpeeksi. Vaan me vaadimme sitä, että se mikä meillä on, muuttuu tehokkaaksi. Kun järjestelmät osoittautuvat tehokkaasti, tehokkaaksi, niin silloin säännönvastaisten maksujen määrä ajan mittaan vähenee. Tästä viimeisin esimerkki on maatalous mutta myös maataloudessakin olemme nähneet aiempia esimerkkejä, joissa on tilaa yksinkertaistamiselle. Maaseudun kehityksen alolla äh, ympäristö, täydentävät ympäristöehdot ovat näitä. Ja näissä kohdin meillä on ollut mahdollisuuksia yksinkertaistaa Asioiden ei tarvitse olla monimutkaisempia kuin mitä ne ovat. Ei kysymys ole byrokratiasta, sen määrästä, vaan kysymys on selkeä, selkeistä tavoitteista. Realismista. Avoimuudesta. Nämä ovat avainasemassa olevia elementtejä ja olemme nyt olleet mukana keskustelussa, kun on puhuttu budjetin tarkistamisesta. Valitan sitä, että emme ole lainsäätäjiä. Lainsäätäjiä olette te ja neuvosto. Eli kun pohditte sitä, millä tavalla ympyrästä tehdään neljä, niin nämä pohdinnat pitää ensin esittää tässä toimielimessä. sanomukaisuuksien määrä, joka löytyy kohdisrahastoista muualta, niin nämä virhetapaukset eivät välttämättä ole petoksia. Toistan tämän uudelleen. Tänä vuonna olemme työssämme eh, määritelleet eh, viimeinen luku, eh, joka on eilen vielä tarkastettu, on kaksi tapausta, koskee kahta tapausta töissämme ja olemme tutkineet vielä 40 muuta tapausta, jotka perustuvat joko ilmaantoon tai johonkin muuhun, ja jotka on Olafille ilmoitettu. Näitä on noin 20. Voin antaa yksityiskohtaiset tiedot ähm, tapauksista, jotta minkäänlaista väärinkäsitystä näistä luvuista ei syntyisi. Meillä on erittäin hyvä yhteistyötä Olafin kanssa. Tätä haluan koko ajan korostaa. Mutta kuinka tulkita sitten äh, nämä äh, äh, prosenttiluvut? Katsotaanpa, mitä kohdassa 6.6 sanotaan eh, sivulla 128. Tämä on aivan selkeästi sanottu, että meidän eh, tutkimuksemme on koskenut kokonaisuudessaan eh, maksua 24,8 miljardista eurosta. Eli Tämä on se luku, jonka olemme ottaneet esille. Ja kun katsotaan Bart Stassin esittämää kappaletta 6.17, niin siinä on pieni alaviite. Ja alaviite on osa tätä kertomusta, jossa viitataan siihen, että 11 prosenttia liittyy lukuun 24,8 miljardia, eikä 4,6 kuuteen miljardiin, joka on kokonaismäärä vuonna 2008 tällä alalla. Sillä kuten totesimme, olemme tarkastelleet vuoden 2006 ajanjakson maksuja. Ja erittäin suuri osa näistä on ennakkoon siirretty ajanjakso 2007-2013. Se on hyvin merkittävää ennakkomaksujen maksamiselle on omat ehtonsa ja neuvosto on sopinut siitä, että näitä ennakkomaksuja suurennetaan rahoituskriisin vuoksi. Meillä on viittauksia näihin lukuihin, joita on esitetty. Ja näihin vaatimuksiin on vastattu. Tärkeää on tietää, missä määrin niitä on käytetty tehokkaasti ja tuohon asiaan pureudutaan ja tämä halusin myöskin ottaa esille suhteessa edustaja Odihin. Me pyrimme voimakkaasti lisäämään yhteistyötä kansallisten elinten kanssa ja varsinkin tarkastamaan sitä, millä tavalla talouden elpymissuunnitelman menettelyt kokonaisuudessaan otetaan käyttöön varsinkin nyt, kun tällä alalla ylijäämä ja miten voidaan käyttää näitä varoja parhaalla mahdollisella tavalla. Joulukuussa keskustelemme, millä tavalla tätä yhteistyötä voidaan kasvattaa sitten, kun meillä on seuraava kontaktikomitean kokous. Mielelläni vastaan kirjallisesti muihin kysymyksiin, joihin minulla nyt ei ole ollut aikaa vastata, sillä joudun menemään seuraavaan kuulemistilaisuuteen. Mutta minä ja kollegani olemme käytössänne myös tulevaisuudessa. Päätän seuraavaan. Jäsenvaltioiden nimeäminen ja julkinen häpäisy, siinäkin on omat rajansa. Komissio pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kansallisia yhteenvetoja ja vaatimaan tietoa. Sillä tavalla voidaan nähdä, millä tavalla jäsenvaltiot menestyvät ja komissio on tarkastellut myös sitä, millä tavalla sanktioita ja takaisinperintää sovelletaan. Meidän tehtävämme ei ole kertoa teille, miten jokainen yksittäinen jäsenvaltio toimii tai millä tavalla ne ovat mukana paremmuuslistalla, vaan siitä, millä tavalla Euroopan unionin budjetti kokonaisuutena toimii. Ja näin me teemmekin tässä kertomuksessamme. Samalla meidän täytyy kuitenkin Samalla meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että 80 prosenttia varoista hoidetaan jäsenvaltioiden hallinnon avulla. Viimeinen kohta koskee sitä, että meillä on todella kultainen tilaisuus, kun pyrimme uudistamaan rahoitussäännöksiä, kun kehittelemme budjettia, ja tarkistamme uusia rahoitusnäkymiä vuoden 2013 jälkeen. Näin pyrimme paremmin katsomaan tavoitteitamme, pohtimaan sitä, mikä on eurooppalaisten varojen tarjoama lisäarvo. Ja se on nimenomaan uuden komission ja tämän parlamentin pääasiallinen tehtävä tällä toimikaudella. Kiitoksia siitä, että viitsitte kuunnella. għamlet biex jagħmlu domanda għall Il dibattito continua perché eh, ci sono... Keskustelu jatkuu. Kyseessähän on vielä herra Kallaksen eh, mahdollisuus vastata, mutta sitä ennen annan puheenvuoron kollega Kajerille. Kiitoksia. Tämä sattuukin nyt hyvin, koska se mistä halusin vielä puhua, ne eivät niinkään liity tilintarkastustuomioistuimeen, vaan Haluaisin tehdä kaksi huomautusta ja yksi kysymys vielä komissiolle. Ensimmäinen huomio, nämä ennakkomaksut. En ollut aikaisemmin parlamentissa, mutta kollegoltani olen kuullut, että tietysti nämä ennakkomaksut on asia, jota on haluttu parlamentissa. Ja sillä haluttiin puuttua talous- ja rahoituskriisiin – jäsenvaltioille annettiin paljon varoja, jotta siellä pystytään ryhtymään talouden kehittämiseen, uuden järjestelyihin, työpaikkojen luomiseen ja toivottavasti, että nämä asiat voidaan hoitaa kohesiorahoin. Se ei tietenkään tarkoita, että nämä, näitä varoja tungetaan joka suuntaan, vaan meidän pitää kohdentaa niitä oikeille aloille ja miettiä niitä toimia, jotka todellakin ovat toimia, joita tässä parlamentissa on haluttu toteutettavan kriisin torjumiseksi jäsenvaltioissa. Tämä on pidettävä mielessä ja se on tärkeää, kun tapaamme lehdistön edustajia iltapäivällä. Meidän täytyy toimia kielikeskellä suuta. Ja mitä tulee näihin ennakkomaksuihin, ne eivät ole mikään tyhjä shekki jäsenvaltioille. Sitten toinen kohta, josta halusin puhua, on se, että keskustelussa on merkittäviä kohtia. Ja rakennerahastoissa on jo muutettu, on päätetty muutoksista seuraavalle tukikaudelle vuodesta 2008 eteenpäin. Ja meidän pitää vähän miettiä, kun käytetään näitä kohesiovaroja, millaisia parannuksia voidaan toteuttaa näillä muutteluilla, menettelyillä. Eli tämä nyt olisi se suuntaviiva liittyen tulevaisuuteen. Ja meidän täytyy vielä korostaa toteutettujen toimien tehokkuutta. Olen kuullut, että komissio haluaisi järjestää kuulemistilaisuuden, joka liittyy yksinkertaistamisehdotuksiin julkisissa hankinnoissa. Ja ne, joiden kanssa aikaisemmin olen puhunut tästä menettelystä, haluaisin kirjallisesti vielä todeta, että 18. joulukuuta komissio voi tehdä ehdotuksia tästä asiasta. Olen huomannut yhä uudelleen, että poliittiset sidosryhmät, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, esimerkiksi lobbausjärjestelmät, ne eivät ole saaneet tietoa näistä kuulemismenettelyistä, ja haluaisin kuulla, mikä tähän on syynä. Grazie. Sono state numerose le sollecitazioni sia Kiitos. Kysymys on varmasti eh, eh, paljon tilintarkastustuomioistuimelle ja herra Kallakselle, eh, komissiolle erityisesti. Minusta tuntuu, että keskeisiä asioita täytyisi keskustelussa ottaa esiin, niin kuin Liberas, kollega Liberaski jo sanoi, nähdä, missä määrin komissio pystyy taistelemaan eri jäsenmaita vastaan, kun nämä eivät noudata eh, menettelysääntöjä. Tämähän on ihan perusasia. Eh, tämä on tullut jo selkeästi esille puheenvuoroissakin. Tämä kuuluu avoimuuteen ja avoimuus merkitsee oleellisesti sitä, että työskentelemme kansalaisten ja jäsenmaiden eh, etujen puolustamiseksi. Komission sen Kallas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet. Kiitoksia monista lämpimistä sanoista komissiolle. Montakin tärkeää asiaa. Ensinnäkin jäsenvaltiokysymys ja millä tavalla vastuunjako jäsenvaltioiden kanssa voidaan parantaa. Ensinnäkin viime viikolla esittelemääni yhteenvetokertomus sisältää monia varauksia konkreettisten jäsenvaltioiden suhteen. Eli se, että nimitetään näitä eh, tai mainitaan nimeltä jäsenvaltiota on ihan nyt todellisuutta. Näin ei aiemmin ollut. Oli hyvin harvinaista, että mainittiin suoraan joku jäsenvaltio nimeltä. Toiseksi tilintarkastustuomioistuin on myös osoittanut, että virheiden enemmistö on löytynyt Espanjasta, Italiasta ja myös Englannista, jos ihan tarkkoja ollaan. Eli jäsenvaltioiden nim, mainitseminen nimeltä, sitä tulisi jatkaa. Ja tässä on tietynlainen nyt kulttuurimuutos kyseessä. Neljä vuotta sitten oli yllättävää, että kovasti vastustettiin sitä, että jäsenvaltiota ylipäätään olisi mainittu missään asiakirjassa mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen kertomukset. Tänä päivänä se on kuitenkin todellisuutta. Millä tavalla yhteistä hallinnointia voidaan sitten vahvistaa? No, vuosikertomukset ja kansalliset yhteenvedot ovat tähän oikea tapa. Meidän täytyy myös parantaa lainsäädäntöä ja lainsäädäntöperustaa. vuosikertomukseen annetaan toimintavälisen sopimuksen pohjalta, mutta me tarvitsemme myös lainsäädäntöä tähän ja tässä on nyt on mahtava mahdollisuus, jonka presidentti Caldeira mainitsikin näissä loppukommenteissaan. Budjettikeskustelut budjettinäkymistä alkavat pian. Tässä käyvät mukana sitten rahoitusasetukset ja varainhoitoasetukset ja näissä meidän tulisi heijastella parlamentin ja neuvoston puolelta tulevia kommentteja. Niin sen tulisi heijastella todellisuutta ja ongelmanratkaisuja. Tämä on todellinen mahdollisuus. Kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin kaksi monimutkaista sääntöä otettiin esille ja presidentti Caldera voi häntä vain siteerata, kun hän totesi, että tässä on kyllä rajansa ja yksinkertaistamisella on rajansa. Mutta mahdollisuuksia ehdottomasti vielä on. Ja virkamiehetkin innolla usein tekevät säännöistä liian hankalia. Pääkysymys on kuitenkin se, että vuonna 2002-2006 meillä oli 545 ohjelmaa rakenne ohjelmissa. 545 ohjelmaa. Jokaisella ohjelmalla on siis juridinen pohjansa. Nämä asiat eivät lähde tältä valiokunnasta, vaan meidän politiikan muokkausyksiköstämme, pääjohtajiltamme. Sitten se menee eri valiokuntiparlamentissa ja sen jälkeen neuvostoon. Se on kyllä ehdottomasti liikaa uusien budjettinäkymien luonnostelu. Siinä pitäisi rajoittaa näitä eri ohjelmia. Ei ole nähty, että uudet ohjelmat olisivat yksinkertaisempia. No esimerkiksi maataloudessa on tehty paljonkin valvontamekanismien parantamiseksi ja on saavutettu miltei puhtaat lopputulokset perinteisellä maatalousrahoituspuolella mutta ongelmana onkin maaseudun kehittäminen. Ja kysymyksenä se, millä tavalla näitä tavoitteita tulisi kuvailla. Presidentti Caldeira ja monet arvoiset jäsenet mainitsivat myös tämän kysymyksen. Eli jos suurimmat EU-budjetin rahoittajamaat, mikä nyt ei ole tässä ihan oikea lähtökohta, mutta kuitenkin Siis jokainen maahan maksaa oman osuutensa Euroopan unionin budjettiin. Mutta jos ihmiset kysyvät, mihin tämä raha menee, ja me sanomme, että myönnetään könttäsummia jäsenvaltioille, köyhille alueille tai ihan mille hyvänsä muulle alueelle, niin sitten ihmiset kysyvät, että minne, minne, mihin tuo raha oikein menee. Ja milloin meidän täytyy kuvailla jotain tavoitteita. Joskus tilanne vain on liian monimutkainen ja ongelma itse on erittäin hankala ja eh, sitä täytyy valvoa. Ehdotukseni on, että keskustelemme tästä myös komissiosta, jotta voimme vähentää tuota puitteistoa ja yksinkertaistaa sitä. Politiikan tavoitteet kuitenkin jäävät voimaan. Ja jos meillä on valtava määrä rahaa, siis suurin osa budjetistahan käytetään eri tukiin. Näinhän kansallisissa budjeteissa ei suinkaan ole asianlaita. laita. Niin silloin meillä täytyy olla jotain tavoitteitakin. Jos me esitämme tämän liian yksinkertaisesti, niin jäsen, anteeksi, veronmaksajat esittävät uudelleen kysymyksen, mitä rahalla tehdään. Vaikka virheitä ei tulekaan, koska joku köyhä alue saa vain könttäsumman, niin mitään vastuuta ei ole. Mutta jäsenvaltiot ovat tietysti ryhtyneet tarkastelemaan erittäin huolella valvontaa, mekanismeja. Se on tärkeä kysymys, koska me esitämme tästä vaatimuksia ja nyt olemme havainneet, että joillakin alueilla täytyy tehdä valtavia ponnistuksia, jotta saataisiin moitteeton lopputulos aikaiseksi. Nämä ovat siis tärkeitä asioita, joita halusin todeta. Ja kaikki tämä jäsenvaltioiden painostus, aivan kuten selkeästi korostin, on pohjautunut erittäin hyvään yhteistyöhön parlamentin ja komission välillä. Ja meidän tulisi jatkaa näiden ehdotusten puitteissa. Avata budjettikeskustelu, keskustella tulevista perspektiiveistä ja asetuksesta, ja näin voimme ainakin jollain tavalla vastata näihin kysymyksiin. No esirahoituksestakin keskusteltiin usean otteeseen täällä. Ja tietysti, jos maksuja maksetaan etukäteen, niin aina on olemassa vaara siitä, että jos hyvin anteliaasti näitä rahoja myönnetään, niin pitää olla kovin varma siitä, että tavoitteisiin päästään. Ja lopuksi sitten myöskin se, että rahaa voidaan periä takaisin, jos asiat menevät pieleen. Meidän näkemyksen mukaan on kuitenkin se, meidän näkemyksen on kuitenkin se, että näin voidaan todella tehdä, ja tämä liittyy myös uuden ohjelmointikauden avaamiseen. Ja tiettyihin viivytyksiin yhteisrahoituskysymyksiä jäsenvaltioiden kanssa. Silloin kun rahat jäävät jumiin. Ja kolmas kohta tietysti ehdottomasti koskee rahoituskriisiä, jonka suhteen komissio on pyrkinyt auttamaan maita ja alueita, jotka ovat tästä kärsineet. Ja antaa rahaa tietyille hankkeille. Eli me emme ole halunneet olla esteenä rahoitukselle, jos sitä todella tarvitaan. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että kun säännöt olisivat muuttuneet tai vaatimukset hyvän hallinnon suhteen olisivat vesittyneet. Näin ei ole. Mutta esim. maksuun kysymys tietysti on kysymys, johon tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Nämä kommentit siis halusin esittää tänään täällä. Ja jälleen kerran korostan, että tänään täällä kuunneltiin tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja vastuuvapausmenettely aloitettiin itse asiassa viime viikolla. Olisi mukava todeta, että kaikki komission jäsenet mielellään tulevat tänne paikan päälle ja antamaan selvityksiä, mutta en tiedä, tulevatko komission kollegat innolla, mutta se on meidän tehtävämme ja me te- te- harjoitamme tätä tehtävämme suurella sitoumuksellamme ja vastuuntunnolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Onkohan vielä puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Ai on, on. On kuitenkin herra Oilen. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Sanoin jo herra Calderalle äsken, että minun on aina vaikea selittää itselleni, miten tilintarkastustuomio istuimen raportti, joka on päivätty 25. milloin se oli tammikuuta. Nyt, ah, mutta nyt olemme 10. marraskuuta. Miten allekirjoituspäivän jälkeen se saadaan heti kaikkien käyttöön, koska kaikki haluavat eh, Tämä on kuin Jacques Chiracin eh, muistelmat Ranskassa tai vielä pahempaa. Kaikki ne haluavat saada heti paikalla käsinsä. Eh, se täytyisi julkaista saman päivän, kun se on valmis, niinkö? Olen ihan yhtä mieltä kanssanne, herra Audi, mutta kuten tiedätte, meillä on ollut keskusteluja tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja se on sitä mieltä, että on tärkeämpää, että meillä on eh, yksityiskohtaiset eh, selonteot nimenomaan lehdistöä varten ja eh, tilintarkastustuomioistuin on myös sitä mieltä, että tämä on tärkein, tärkeämpi työ, kaikkein tärkein ja presidentti haluaa tulla esittämään sen heti paikalla lehdistölle, mutta olen aivan yhtä mieltä kanssanne. Olemme sanonekin sekä parlamentti että komissio joutuvat osallistumaan laajan keskusteluun ilman, että heillä on kyllin aikaa. Tulemme kuitenkin työstämään tätä kysymystä vielä ja mahdollisesti ensi vuonna jotakin saamme jo alustavaa käyttämme. Niin, Koskaan en ole tilintarkastajan antavan eh, tilintarkastuslausuntoa lehdistötilaisuudessa kyllä asianomaiset henkilöt olisivat äärettömän hämmästyneitä, jos heidän asioistaan puhuttaisiin lehdistötilaisuudessa. No hyvä, sanoo puheenjohtaja. Hyvä, hyvä. Me emme mene lehdistötilaisuuteen, me käärimme hiat ja tapaamme toisemme joulukuussa. Kiitoksia.